collègues je vous propose de prendre place de cesser les conversations. Nyt olisi aika lopettaa omat keskustelut. Ja jospa lopettaisitte rupattelun, voisimme aloittaa sitten kokouksen. Teillä on jaettu esityslista ja muutoksia ei ole siihen, joten ehdotan, että se hyväksytään sellaisenaan. Kohdassa kaksi muistutan, että tämä kokous menee verkkoon. Ja Naarin ja Isabel Klinin toivotan tervetulleeksi, he ovat täällä salissa tai eivät. No sitten sit kun ylös, että teidät nähdään. Isabel Klin. Tervetuloa tänne. Ja Noella Petti Narjalle paikalla. Kohdassa kolme. Meillä on kokouksen huippua. Tapaamme jälleen komission jäsenen Andorin äh, osana jäseneltyä vuoropuhelua. Kuten tiedätte, Kyseessä on vuoropuhelu, joka koskee komission työohjelman toteuttamista 2011-2012 ja prioriteettien asettamista 2013 vuodelle. Joten ihan suoraan sanoen, mitä nyt on tapahtunut, mitä teette tällä hetkellä ja mitä tulette huomenna tekemään. Annan teille puheenvuoron, jotta voisitte kertoa, missä hengessä komissio työskentelee teidän portfolionne kanssa. Ja sitten keskustellaan kollegoiden kanssa. Uh, Madame la Présidente, honorable members, I'm glad to be with you today. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. On mukava, että voin olla kanssanne täällä tänään puhua tulevasta työohjelmasta ja nykytyöohjelman toteuttamisesta. Ensimmäinen osa tätä vuotta on sisältänyt paljon toimia niillä aloilla, jotka kuuluvat minun salkkuuni. Mutta voisin sanoa, että viime syksystä lähtien työllisyys- ja sosiaaliasiain salkun osalta on todella saatu aikaan asioita. Ensin rahoitusvälineet, sitten aloite sosiaalista bisneksestä, sitten vihreä kirja rakenneuudistuksista, sitten eläkkeet, lähetetyt työntekijät ja sitten työllisyyspaketti vielä. Puheenvuorossani tänään haluaisin keskittyä työllisyyspakettiin ja korostaa jälleen tärkeimpiä osioita lähetettyjen työntekijöiden paketista. Sitä oli tarkoitus keskustella viime torstain kyselytunnilla. Lisäksi kommentoisin keskusteluita, joita käydään rahoitusvälineistä, joilla voidaan tukea EUn työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa vuoden 2013 jälkeen sosiaalirahasto siis ja globalisaatiorahasto. Komissio on hyväksynyt työllisyyspaketin viime viikolla. Siinä on rakenneuudistuksia, kasvua tukevia toimia. Mielestäni tämä päätös oli oikea-aikainen, koska olimme juuri saaneet uutta tietoa siitä – miten tilanne heikkenee työmarkkinoilla. Työttömyys on kasvanut EU:ssa, ja erityisesti euroalueella. Tämän jatkunen talouskriisin aikana. Kolme seikkaa. Komissio haluaa keskittyä tämän työllisyyspaketin kautta näihin kolmeen seikkaan. Ensinnäkin Asiakirjassa esitetään, että halutaan kiinnittää huomiota kysyntäpuoleen työmarkkinoilla. Näin työllisyyspolitiikassa annetaan neuvoja, joiden kautta voidaan saada aikaan tilanne, jossa saadaan paremmin luotua työpaikkoja. Budjettineutraali verotuskohtelu, tuki yritysten perustamiselle ja myöskin pimeästi tehtävää työtä vastustavia toimia. Kun siirrytään siihen, että otetaan huomioon paremmin ympäristötekijät, otetaan huomioon teknologian muutokset ja vanhentuva yhteiskunta, niin halutaan puhuttaa kolmeen alaan vihreä talous, tietoteknologia ja palvelut, jotka voisivat luoda paljon työpaikkoja potentiaalisesti. Lisäksi pitää vastata taloudellisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin yksityiskohtaiset toimintaohjelmat, joilla voidaan parantaa työllisyysmahdollisuuksia näillä kolmella alalla. Kasvava työttömyys on huolenaihe Euroopan kansalaisten mielestä. Työttömyys on nyt ennätyskorkealla tasolla. Tilanne ei tunnu paranevan, vaan pahenevan entisestään. Siksi meidän ehdotuksemme työllisyyspaketiksi – on tullut oikeaan aikaan. Me haluamme kasvua ja työpaikkoja. Työllisyyspaketti hyväksytään, kun monet maat tekevät hyvin hankalia uudistuksia. Monissa maissa on ponnisteltu kovasti Italiassa, Espanjassa ja Kreikassa viimeksi. Puheenjohtaja Barroso on esittänyt kasvun ja työpaikkojen aloitteita Kreikassa, mutta meidän ehdotuksemme liittyvät myöskin keskipitkään aikaväliin EU-ssa kokonaisuutena. Meidän on nähtävä kaikkein tehokkaimmat tavat ottaen huomioon nykyolot taloudellisesti ja sosiaalisesti, jotta EU ja jäsenvaltiot voivat yhdessä päästä EUn 2020 tavoitteisiin. Siksi paketissa on työllisyysaloitteita, jotka voivat todella ajaa talouden kasvua. Ajatukset, joita meillä on nyt jäsenvaltioille ja EUn toimille, kattavat kolme keskeistä alaa. Ensinnäkin me painotamme sitä, että nopeasti on keskityttävä työpaikkojen kysyntäpuoleen. Kannustetaan jäsenvaltioita luomaan oikeat olosuhteet, jotta työpaikkoja saadaan luotua lisää. Näin voidaan tehdä eri tavoin, ja olen juuri luetellutkin näitä tapoja. Mutta paketissa katsotaan myös rakenteellisia haasteita, joita kohtaamme Euroopassa siirtyminen vähähiiliseen talouteen, väestön vanheneminen ja nopeat teknologiset muutokset ovat tässä haasteina. Ja me olemme todenneet, mitkä kolme alaa tässä luovat pohjan asiakirjalle tässä paketissa. Meistä työllisyysvaikutukset siinä, että investoidaan osaamiseen näillä aloilla on tärkeää. Vihreä talous kaiken kaikkiaan luo eli 20 miljoonaa työpaikkaa tulevan kymmenen vuoden aikana. Hyvin konkreettisesti ehdotamme yksityiskohtaisia toimintaohjelmia, joilla voidaan tukea ja kehitellä tätä työllistymispotentiaalia. Toiseksi EUn työmarkkinoiden on oltava paljon dynaamisemmat. Voimme oppia siitä, mitä on nyt opittu tämän pitkän kriisin aikana. Nyt on investoitava siihen, että työmarkkinat toimivat tehokkaasti, jotta saadaan lisää työpaikkoja, tarvitaan dynaamisemmat ja osallistavammat työmarkkinat. Tällainen tasapaino saadaan aikaan työllisyyspolitiikan kautta, joka tukee sisäistä joustavuutta, vähentää epävarmuutta ja kustannuksia niin, että saadaan kunnolliset kestävät palkat ja vältetään – matalapalkkaongelmat ja esimerkiksi vuokratyövoiman käyttäminen. sen kuulemisen kautta pyritään myöskin katsomaan tasavertaisia harjoittelumahdollisuuksia. Työmarkkinaosapuolta välinen vuoropuhelu, voimavarojen yhdistäminen ovat tärkeitä asioita kaikessa työllisyyspolitiikassa. Työmarkkinoiden uudistamisen täytyy kulkea käsi kädessä siinä, että investoidaan ihmisen osaamisen resursseihin. Tämä on tärkeää, kun osaamispuutteita on jossain ja kysyntä ja tarjonta ei aina kohtaa. Paketissa halutaan katsoa, miten voitaisiin paremmin ennakoida sitä, mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan, ja niin voitaisiin välttää se, että ei ole oikeaa osaamista tarjolla ilmanvalvontavälineiden kautta. Työvoiman liikkumisen osalta pitää poistaa kaikki viimeiset lailliset ja muut esteet työvoiman liikkuvuudelle, esimerkiksi eläkkeiden siirrettävyys. Sitten eudosväline on otettava käyttöön niin, että työnhakijat ja työpaikat kohtaavat yli rajojen. Kolmanneksi työllisyyspaketissa pyritään vahvistamaan koordinointia ja monenvälistä työllisyyspolitiikan valvontaa EUn tasolla seurantaa mukaan lukien tulostaulukko, jossa valvotaan työllisyystilanteen kehittymistä. Työmarkkinaosapuolten on oltava voimakkaammin mukana prioriteettien asentamisessa ja työllisyyspolitiikan kehittämisessä. Siksi olemme myöskin ehdottaneet kansallisten työmarkkinaosapuolten mukaan tuloa palkkakehityksen seurantaan. Ehdotuksen kautta näin vahvistetaan työllisyyspolitiikkaa ja vahvistetaan näin talous politiikkaa myös. Ja tämä paketti tulee voimaan seuraavan eurooppalaisen ohjauskauden ajaksi. Näin halutaan myöskin saada linkki jäsenvaltioiden työmarkkinoiden ja muiden välineiden välille, esimerkiksi sosiaalirahaston. Palaan tähän kysymykseen, mutta haluaisin puuttua osana vuoden 2011 työohjelmaa siihen, että esitimme pari aloitetta esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden paketin. Viime viikon kyselytunnilla otettiin esiin monia kysymyksiä. teille ja kollegoillanne oli monia kysymyksiä ehdotuksiin, joita komissio teki 21. päivä maaliskuuta. Nyt ei ole tarkoitus toista tuota tapahtumaa tai uudelleen yksityiskohtaisesti käsitellä tuon ehdotuksen sisältöä. Haluaisin kuitenkin muistuttaa muutamasta keskeisestä seikasta. Näiden ehdotusten kautta komissio vastaa siihen lupaukseen, jonka puheenjohtaja parlamentissa antoi vuonna 2009, jotta voitaisiin puuttua ongelmiin, jotka liittyvät työntekijöiden lähettämiseen liittyvään lainsäädäntöön ja tulkintamahdollisuuksiin. Näin otetaan huomioon vuoden 1996 direktiivin tarkoitus, otetaan huomioon eri sosiaaliset mallit ja vältetään turhaa hallinnollista taakkaa. Paketissa on mukana se, että vahvistetaan paremmin vuoden 1996 komennusdirektiivin täytäntöönpanoa käytännössä. Ja sitten se, että paremmin nähdään perussosiaaliset oikeudet ja asettautumisoikeus ja niin edelleen Montin kakkospaketin mukaan. Palveluiden tarjoamisen vapaus tai lakko-oikeus, näihin ei ole tarkoitus puuttua eikä lisäesteitä tule todellakaan lakko-oikeuden noudattamiseen. Tämä direktiivi vaatii enemmän tiedonantoa työnantajien suuntaan oikeuksista ja velvollisuuksista. Siinä on myös säännöt, jotka koskevat yhteistyötä kansallisten viranomaisten kesken, jotka ovat vastuussa lähetetyistä työntekijöistä, niin ettei synny turhaa tällaisia yrityksiä, jotka käyttävät lähetettyjä työntekijöitä lainsäädännön kiertämiseen. Lisää vaatimuksia, jotka liittyvät tarkastukseen, kansallisiin tarkastusmenetelmiin. Näin puhutaan myös oikeuksien vahvistamisesta, esimerkiksi myös siitä, että voidaan rajat ylittävästi kantaa hallinnollisia sakkoja – Tämä on suhteellinen paketti. Tämä paketti on kaikkein tehokkain, kun otetaan huomioon se, että halutaan suojella lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia. Tämä on myöskin kustannustehokkain ajatellen jäsenvaltioita. Neuvottelut ovat alkaneet jäsenvaltioissa ja niitä jatketaan tällä viikolla työllisyys- ja sosiaaliministereiden kokouksessa – ja minua kiinnostaa kovasti parlamentin kanta, jota valmistellaan molempiin näihin aloitteisiin. Nyt haluaisin siirtyä sitten rajoitusvälineisiin. Kuten tiedätte, komission ehdotuksista keskustellaan ja tiedän, että te olette aloittaneet työnne eri ehdotusten pohjalta ja että joistain asioista on hyvin kivastikin jo keskusteltu. Yleisenä toiveena ja pyyntönä tässä yhteydessä haluaisin esittää, ettei nyt unohdeta, miten tärkeää on se, että yhdistetään rahoitusvälineet poliittisiin tavoitteisiin. Meidän on saatava aikaan aitoa lisäarvoa EUn tasolla. Komissio, kuten tiedätte, on ehdottanut, että vähemmisosuus 84 miljoonaa euroa kösypolitiikka varoista pitäisi saada sosiaalirahastoon. Jäsenvaltioista jotkut ovat jo suhtautuneet myönteisesti tähän ehdotukseen, toiset ovat voimakkaasti vastustaneet. Ymmärrän kyllä, että eriävän kantoja on ja että niitä esitetään myös parlamentissa tällä hetkellä. Minä haluaisin lyhyesti palata siihen, mikä on ajatus tämän ehdotuksen takana. Se, että tietty osuus eu budjetista on osoitettu – tähän inhimilliseen osuuteen on tärkeä ajatus komission työssä. Tämä on symbolinen asia. Ja näin halutaan osoittaa, että komissio suhtautuu tosissaan siihen, mitä komissio puhuu. Ottaen huomioon nykysosiaalinen tilanne on todella välttämättömän tärkeää keskittää meidän rajoitusvaramme siihen, että ihmiset saadaan työhön. Yksi argumentti, jota käytetään tätä vastaan, on se, että tästä tulee liian tiukka järjestelmä. Näin ei olisi joustavuutta jäsenvaltioille, jotka haluavat valita, kuinka paljon käytetään sosiaalirahaston ja muiden kautta. Tämä mielestäni ei ole kuitenkaan validi argumentti. Kiinteitä summia käytetään kaikissa rahoitusvälineissä, myös kohesiopolitiikassa kohesiorahaston kautta alueellisen yhteistyön tavoitteiden mukana. Minimisummien lukkoon lyöminen on keskeinen ja oikeutettu väline budjettivallan käyttäjille, jotta voidaan huolehtia siitä, että poliittisiin tavoitteisiin päästään. Jos nyt sosiaalirahaston osuus pienenee, ei vaikuta enää uskottavalta, että ajetaan sosiaalista Eurooppaa. Meidän minimi, ehdottamamme minimiosuus antaa mahdollisuuden jäsenvaltioille ja alueille kuitenkin sopeuttaa nostaa osuuttaan nomin tarpeisiin. Minimiosuudet, joita ehdotamme, eivät ole mitenkään mahdottomia jäsenvaltioille. Itse asiassa ne ovat usein lähellä nykytilannetta. Ja tämä tarkoittaisi ainoastaan maltillista kasvua nykyohjelmakauden ja tulevan aikana. Joissain jäsenvaltioissa sosiaalirahaston osuus on vain 10 tai 20 prosenttia koesiopolitiikasta kaiken kaikkiaan. Komission ehdotus antaa parlamentille mahdollisuuden päästä tämän kantaa siihen, miten paljon pitäisi nyt investoida ihmiseen tämän sosiaalirahaston täysin kautta. Tällaisen minimiosuuden asettaminen tarkoittaisi sitä, että annetaan täysin vapaus alueille – ilman, että otetaan huomioon EUn 2020 tavoitteita. Minä suhtaudun luottavaisesti siihen, että teidän valiokunnallamme on yhteinen poliittinen tavoite komission kanssa ja luotan teihin siinä, että otatte esiin tämän kannan hyvin voimakkaasti, kun tästä ehdotuksesta parlamentissa puhutaan. Hyvin tärkeää on se, että parlamentti huolehtii lainsäädäntöprosessin aikana siitä, että minimiosuuksista pidetään kiinni – jotta voidaan todella puhua siitä, että EUn budjetissa tuetaan sosiaalista Eurooppaa. Tämä tietenkin kulkee käsikädessä kaikkien ehdotustemme elementtien kanssa, joiden kautta on haluttu parantaa tehokkuutta, kun sosiaalirahaston varoja käytetään. Lyhyesti palaisin globalisaatiorahastoon. Minun ei tarvitse varmaankaan vakuuttaa tätä valiokuntaa tai Euroopan parlamenttia siitä, mikä lisäarvo tällä globalisaatiorahastolla rahastolla on. Näin osoitamme solidaarisuutta niille, jotka ovat erityisen hankalassa tilanteessa. Tämä on väline, jonka kautta autetaan jäsenvaltioita testaamaan innovatiivisia tapoja tukea ihmisiä, jotka hakevat työpaikkaa. Näin pyritään huolehtimaan siitä, että nähdään, että Eurooppa on tärkeä. Tiedän, että vaikeuksia on, kun puhutaan ehdotuksen yksityiskohdista, ja toki olen aina valmis keskustelemaan lisäparannuksista, jotka ovat vielä mahdollisia. Pyytäisin kuitenkin, että tuette meitä tämän välineen puolustamisessa. Tämä on ollut tärkeä väline. Se on tärkeä paikan päällä. Se on myös tärkeä, kun ajatellaan sitä, minkälaisena EU nähdään. Sosiaalinen muutos ja teknologinen kehitys. Nämä ovat tärkeitä asioita. Keskustelut ovat käynnissä neuvostossa ja nyt tuntuu siltä, että neuvostossa melko nopeasti päästäisiin sopuun. En halua lähteä nyt puhumaan yksityiskohdista, kun tiedän, että teillä vielä lopullista kantaa ollaan työstämässä. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että kyse on tärkeästä aloitteesta niin, että komissio voi toimia EUn tasolla. Tätäkin välinettä varten on puhuttu suuntaa antavista varojen alkoinnista, ja nämä prosenttiosuudet on tarkkaan harkittuja. Arvon jäsenet, keskeisenä tarkoituksena meidän on keskustella komission työohjelmasta vuodelle 2013. Minä kuuntelen mielelläni teidän ehdotuksianne ja otan huomioon esittämänne kannat, kun valmistelemme ensi vuoden työohjelmaa. Vuosi 2013 ei ole mitenkään vähemmän haasteellinen kuin vuosi 2012. Meidän on huolehdittava sitä, että työllisyyspaketti ja täytäntö pannaan täysin ja että näin voidaan muuttaa sitä, millä työmarkkinat Euroopassa näyttävät. Parlamentti on myöskin toivonut aloitetta, jolla voitaisiin vahvistaa sosiaalista osuutta tässä hallintoosassa investointien kautta. Meillä on paljon muitakin haasteita edessämme. Ne liittyvät lapsien köyhyyteen, eläkkeiden siirrettävyyteen, yhteiskunnan vanhenemiseen ja niin edelleen. Mutta nyt päätän puheenvuoroni tähän. Kuuntelen teitä ja vastaan mielelläni parhaani mukaan kysymyksiin. Arvoisa puheenjohtaja, arvon jäsenet, kiitos oikein paljon. Merci beaucoup, monsieur le Paljon kiitoksia, herra komission jäsen. Esityksenne antoi jo kuvan siitä, kuinka runsaasti esityksiä pöydällä on. Myös kiinteänne portfolionne ulottuvuuksista ja sen korrelaatiosta ja muiden komission jäsenten työkenttään. Tässä hengessä me avaamme rakent- jäsennellyn keskustelumme ja annan ensiksi puheenvuoron Chaba Örillä EPP-ryhmästä koordinaattorina. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. moneen kertaan me olemme ilmoittaneet, että ole, emme ole tyytyväisiä komission työhön. Me olemme sanoneet, että eh, ne asiat, joita meidän pitäisi tässä talossa työstää, niin nämä asiat eivät tule meille tietoon. Minä kiitän siitä, että komissaari on tullut paikalle kertomaan näistä asioista ja me haluamme paitsi kritisoida myöskin kiittää komissiota tietyistä asioista. Minulla on eräitä kysymyksiä teille osoitettavana. Minä olen iloinen, että tällainen työllisyyspakettiehdotus on olemassa ja te olette tehneet ehdotuksia, joista me keskustelemme. On vähän turhauttavaa, kun nämä ehdotukset tulevat tässä vaiheessa. Kuitenkin meillä on nyt mahdollisuus muotoilla käsityksiämme. Me emme oikein tässä vaiheessa näe, miten nämä tulisivat täytäntöön pannuiksi ja missä on sitten kansallinen toimivalta. Täällä on sosiaalirahastoon liittyviä kysymyksiä ja rahoitukseen liittyviä kysymyksiä, joista pitää vielä puhuta, puhua. Tässä on hyvin paljon hyviä ideoita, mutta jos ei ole varoja, niin silloin jäsenvaltiot joutuvat järjestämään rahoituksen omien prioriteettiensa mukaan. Mutta kuitenkin täytyy koko ajan olla mielessä, että mailla on omat resurssinsa Joissakin maissa tilanne on parempi ja toisissa huonompi. On maita, joissa ei ole riittäviä varoja, joiden avulla näitä ohjelmia voitaisiin ottaa käyttöön. Me olemme puhuneet jo kohesiopolitiikasta, joka on täy, tärkeää silloin, kun on työllisyys suuttaviivoista ollut kysymys. Ja oli hyvin tärkeää tuoda esille se, kuinka työllisyyspolitiikka on merkittävää. Meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä, koska on aina kysymyksiä, jotka ovat auki. Mitä sitten tulee lähetettyihin työntekijöihin, niin olen aivan periaatteiden kannalla, mutta liian paljon on sääntöjä, liian paljon on valvontaa – Nämä ehdotukset ovat kuitenkin tulleet parlamentille ja meillä on tarkoitus käydä niistä keskustelua. Monti kakkonen. Siinä täytyy sitten selvittää työntekijöiden oikeuksia. Me voimme sanoa, mitä mieltä me olemme, mutta joka tapauksessa täytyisi päästä yhteisymmärrykseen. Mitä sitten tulee muihin asioihin, niin Elisabeth Morin, joka puhuu globalisaatiorahastosta. Se onkin Rova Bauer, joka siitä puhuu. Kiitos. Kiitos. Ja Alexander Serkas ja sitten ja Schröder, sitten on vihreiltä. Serkas. Kiitos, Rova puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen. Ja sen ole väärässä. Meillä on ilo saada teidät luoksemme jo kolmatta kertaa. Olemme kuulleet teitä täysistunnossa ja nyt ryhmässäkin. Hienoa. Toivottavasti tämä jatkuu. Toivottavasti tämä heijastaa muutosta siinä, miten komission työskentely sosiaalipolitiikan alueella kokonaisuudessaan toimii ja miten he näkevät parlamentin roolin tässä prosessissa ja päätöksenteossa. Kiitos, että olette täällä ja kuuntelette meitä. Te kuuntelette meitä, mutta otatteko kommenttimme huomioon? Kuuntelu on toki tärkeää, mutta parempi olisi, jos vielä toimisitte sen mukaan, mitä ehdotamme. Puhun täällä SD-ryhmän puolesta ja uskomme, että ideologisista eroista riippumatta ja riippumatta siitä, mikä Euroopan todellisuus on tällä hetkellä, niin kuitenkin vallitsee täydellinen konsensus siitä, että nykytiemme johtaa vain kasviin sosiaalisiin ongelmiin, syrjäytymiseen ja työttömyyteen. Joten komission jäsen olisi täydellisen suunnanmuutoksen aika. Me näemme työllisyyspaketin filosofia on muuttunut siinä, se on hyvä asia, äänensävy on muuttunut. tasavertaista kohtailua, korkealaatuista työllisyyttä ja muuta kuvataan uusin sanankääntein, mutta ongelma on, että tämä heijastaa vain filosofian muutosta. Nämä ovat vain sanoja paperilla. Tästä ei tule mitään. Ei ole näkyvissä lainsäädäntöä, joka tukkisi niitä aukoja, joita Euroopassa on työllisyyden alueella useammassa jäsenvaltiossa. Joten, komission jäsen, me tuemme tätä filosofis-semanttis-poliittista muutosta, mutta politiikka ei näytä muuttuvan. Me haluamme Euroopan politiikan auttavan niitä, joilla on ongelmia. Joten kaikki, mikä on paperilla, on ihan hyvää, mutta Mutta ei sitä ole mitään iloa niille jäsenvaltioille, jossa työttömyys on esimerkiksi yli 20 prosenttia. Ja jos se nuorisotyöttömyys on 40 prosenttia. Te sanoit, että komissio tukee jäsenvaltioita. Ja ensimmäinen ajatukseni on, että sosiaalipolitiikan ja talous- ja budjettipolitiikan välillä täytyy olla johdonmukaisuutta. Me kuulemme, että komissio tukee jäsenvaltioita. Me kuulemme, että isävaltiolla annetaan neuvoja siinä, miten budjetit tulee laatia, mutta valtion politiikalla pyritään ainoastaan julkisen sektorin tasapainottamiseen, joten jäsenvaltiolla ei ole mitään keinoja täyttää tätä aukkoa, joka syntyy sosiaalipolitiikan ja budjettipolitiikan välille. Ja ennen kuin tämä ratkaistaan, Eurooppa ei voi tehdä mitään neuvoja antamalla. Haluan antaa puheenvuoron muille, mutta sama viestimme, teidän työllisyyspaketteiden on mainio asia, mutta sen täytyy olla talouden hallinnan kanssa samassa tahdissa. Me emme halua ristiriitoja tekojen ja sanojen välillä. Ihan lopuksi sitten. muut tulevat puhumaan työntekijöiden lähettämisestä nimittäin. Haluaisin lopettaa vähän mukavammin sanoin. Tulette saamaan ryhmältä täyden tuen rahastojen suhteen. Alue sosiaalirahastoilla on, ne ovat ainoa keino tukea alueita, ainoa keino kouluttaa työntekijöitä ja auttaa heitä löytämään uusia työpaikkoja. Rava Schröter vihreältä. Ja finnan, Paljon kiitoksia, <clears throat> puheenjohtaja. Pari seikkaa. Euroopan sosiaalirahasto ensinnäkin hyvin hankala on taistella tuon 5 prosentin edestä, mutta meillä on kuitenkin kumppaneita se ministeriössä, jotka ehkä ajetaan näitä projekteja, mutta haitetaanko näitä viittomia, jos jätetään se sellaiseksi kuin se on? Taidetaan haitata, siksi sitä on muutettava, koska artiklassa neljä on tekstiä, joka tarkoittaa sitä, että se ei ole oikein käytettävissä kunnolliseen työllisyyspolitiikkaan ja osallistavaan sosiaalipolitiikkaan. Kovasti nyt pyytäisin komission jäsen, että lisäjousto sallittaisiin tässä, jotta saadaan liittoma tämän asian taakse. Toinen seikka koskee juuri lähetettyjen työntekijöiden direktiivin toteutumista. Sanoitte, että haluatte, että kansalliset tarkastustoimet halutaan selvittää, mutta tehän rajoitatte niitä sen sijaan. Viime viikollahan puhuttiin siitä, että pieninkin rajoitus tarkoittaa sitä, että heti lähdetään leikkaamaan työntekijöiden palkkoja. Miksi haluatte nyt leikata näitä kansallisia valvontamahdollisuuksia? Todellahan kansallisten paikallisten valvontamahdollisuuksien pitäisi olla tässä mahdollisimman tehokkaat. Uh, thank you much. Uh, <coughs> Kiitos. Mitä täytäntöönpakettiin tulee, niin olen iloinen siitä, että pidätte sitä nyt ajankohtaisena ja sellaisena, että siinä yritetään yhdistää sit niitä asioita, mitä työllisyyspolitiikka, budjettipolitiikka ja sosiaalipolitiikka vaativat, mutta paketti itsessään ei voi tätä hoitaa, koska meidän täytyy ryhtyä töihin heti sitten, kun tämä paketti on sovittu. Ja tähän ryöhön, työhön ryhdymme komissiossa. Kuitenkin te tiedätte, että tämä paketti liittyy myöskin neuvoston töihin ja Eurooppa-neuvoston töihin. Ja tämä Meillä on työllisyyspaketti ja silloin maaliskuun alussa myöskin valtioiden päämiehet toivovat, että tämä asia vielä tulee esille. Me toivomme sitä, että tämä paketti on sellainen eh, pohja, jonka päälle voidaan sitten rakentaa erilaisia strategioita ja politiika, politiikkaa ja sellaista, joka vie meidät pois eh, tästä kriisistä. Meillä on nyt kaikki oleellinen siinä mukana. Me olemme vastanneet siihen, missä siihen, mitä vaadittiin tämän syventämiseksi ja, ja siihen, kuinka talouden suorituskyky pitäisi parantua. Me olemme antaneet lisää työkaluja tähän tarkoitukseen, esimerkiksi liikkuvuuteen jossa erityisesti nuoret työntekijät voisivat liikkua ähm, maasta toiseen. Meidän täytyy siis tehdä tähän, tämän paketitimoilta työtä, eikä pelkästään paneutua tähän työllisyyskysymykseen. Tämä liittyy talouspolitiikkaan laajemmin. Tietenkin täytyy olla jonkinlaisia talousvaikutuksiakin, talous, taloudellisia keinoja. Tällä hetkellä on niin, että eräällä aloitteilla työllisyyspolitiikkaa on jo käsitelty ja nämä toimet ovat nyt täytäntöönpanovaiheessa. Me olemme kertoneet jo ensimmäisestä vaiheesta ja sen tuloksista, mutta meillä on tarkoitus tuoda tietoa lisää sitten, kun nämä eri toimintaryhmät jäsenvaltioista ilmoittavat tuloksistaan. Ja sitten nimenomaan on kysymyksessä nuorten työllistyminen. On aivan sattumaa se, että me korostamme sitä, kuinka tärkeää on saada seuraavalle rahoituskaudelle hyvät työkalut mitä Rova Schröter sanoi siitä, että tarvitaan joustoa. On tietenkin näin. Ja tässä päätöksentekovaiheessa pitää olla, olla joustoa. Mutta tässä vaiheessa kuitenkin täytyy, tarvitaan vain lisää perusteluja ja täytyy alkuperäistä ehdotusta vahvistaa jotta me saamme näiden työkalujen taakse legitimiteetin ja että me saamme ratkaisuja ehdotuksemme taakse. Meidän täytyy saada tällaista perusteltua joustavuutta ja siitä pitäisi löytyä ilman, että politiikan tavoitteet mitenkään vaarantuvat. Sitten tämä lähetetyt työntekijät. Toivon, että me saimme pidettyä nämä säädökset tarpeellisella tasolla ja me valitsimme yhden teollisuuden alan eli rakennuspuolen, koska siellä on uusia, tarvitaan uusia toimia jotta voitaisiin tällaisia ongelmakohtia vähentää ja ristiriitaisuuksia poistaa. Mitään turhaa byrokratiaa ei ole kuitenkaan alkuperäiseen direktiivin tällä lainsäädäntöpaketilla lisätty. Minä jo sanoin, että Euroopan eh, parlamentti on tässä mukana. Rova Turunen on esittänyt minulle saman kysymyksen aikaisemmin. Ja tämä äh, rajoittaminen, sitä sovelletaan ainoastaan siinä määrin, kun se on yhdenmukaista EU-lainsäädännön kanssa, eikä mihinkään sen kauemmaksi ole tarkoitus mennä. Kiitoksia. Sitten meillä on toinen äh, kysy- kysymyskierros. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos komissaarille siitä, että hän on jälleen tullut tänne meille valiokuntaamme esittelemään tätä työllisyyspakettia ja keskustelemaan siitä. Kuten eräs kollegani sanoi ennen minua, tämä filosofia on kiinnostava, mutta yhtä kiinnostavaa on se, mitä me tarvitsemme tänään, eli käytännön ehdotuksia Tämän paketin täytyy olla tehokas ja sen pitää vaiht- muuttaa asioita nykytilanteessa. Nykytilanne on sietämätön, koska työttömyys vain kasvaa Euroopan maissa. Ja tästä syystä meillä on neljä kysymystä ja yksi ehdotus. Ensimmäinen kohta liittyy nimenomaan tähän kysyntään. Te sanoitte, että tämä paketti on, liittyy nimenomaan tähän kysyntäpuoleen, se paneutuu. Ja meidän täytyy operatiiviseen vaiheeseen siirtyä toimimalla sillä tavalla, että joka alalla voisi olla niin, että mietitään, mietitään tarkkaan sitä, minkälaisia työpaikkoja odotetaan – me nimittäin huomaamme kentällä, että monellakaan alalla ei olekaan tiedetä, mihin ollaan menossa, vaan että tässä pitäisi nyt miettiä tarkkaan, että mitä tarvitaan, ja sillä tavalla koherenssia voitaisiin lisätä koulutuksen suhteen, minkälaisia pätevyyksiä tarvitaan ja, ja näin edelleen, koska tämä sitten vastaisi reaali, reaalitilanteessa tarvetta. Teillä on vi- vihreä teologia, vihreä... No, teillä on näitä pääaloja, joihin, joihin te palasitte, ja te huomaatte, että tämä työpaikkojen kehittyminen on asia, että siitä pitääkin pitää huolta. Ja no kolmas seikka, mitä te otitte esille, oli nuorten harjoittelujaksot. Tämä on tärkeä asia. Xer 2 täällä juuri sanoikin, että nuoria tämä työttömyys usein kohtaa. Ei kuitenkaan ole kysymys siitä, että harjoitusjaksoja sinänsä kehitetään, vaan se, että sieltä olisi tie eteenpäin. Hyvin usein nuoria käytetään harjoittelijana ilman, että mitään jatkoa on luvassa. Eli tällaiset harjoittelut ilman tulevaisuutta, niillä ei tehdä mitään. Sitten vielä edelleen. Pätevyyksien validointi. Me huomaamme vapaaehtoistyössä ja yhdistyksissä, että siellä on hyvin paljon osaamista, mutta kuitenkaan tätä osaamista, mitä siellä on kerätty, niin sitä ei millään tavalla hyväksytä. Te puhuitte liikkuvuudesta, Tällä tavalla, tällä tavalla se kehittyy, mutta meidän täytyy saada hyötyä, hyödynnettyä kaikki se kokemus, jota vapaaehtoissektorilla syntyy. Mm, Stephen Hughes ja sitten Edith Bauer. Stephen, Stephen Hughes ja sitten Edith Bauer. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsen siitä, että taistelette edelleen työllisyys- ja sosiaaliasioista – sellaisessa toimielimessä, joka suhtautuu melko vihamielisesti edistykseen näillä aloilla. Pari seikkaa ihan lyhyesti. Ensin suhteessa työllisyyspakettiin. Olen samaa mieltä tässä esitettyjen kommenttien kanssa. En ole eri mieltä analyysistä työllisyyspaketissa, ja kyllä se tervetullut on, kun verrataan siihen keskusteluun, jota on käyty makrotalouden hallintokysymyksistä, mutta ei tämä nyt eroa paljonkaan siitä, mitä työllisyyssuuntaviiva yhteydessä sanottiin vuonna 1997. Esimerkki vuoden 1997 työllisyysstrategia johti direktiiveihin, jotka koskevat osa-aikaista työtä, määräaikaista ja myöskin vuokratyövoimaa. Tämä on mainittu uudestaan työllisyysstrategia-asiakirjassa ja tässä on sanottu, että sitä siirrytään koko ajan tällaisten epätyypillisten työsuhteiden suuntaan. Kyllä heikentää työllisyysstandardeja laajemminkin. Mutta sitten sanotaan, että tarvitaan jonkinlainen kaikissa työsopimuksissa jonkinlainen ydin sellaisista työoikeuksista, jotka ovat kaikille samanlaisia työmarkkinoilla mutta kuitenkaan tällaista ydintä oikeuksista ei kuitenkaan esitetä. Jos analyysi on sama kuin vuonna 1997 ja tuosta paketista saatiin erityistä lainsäädäntöä, miksi sitä ei esitetä nyt, mikä on syynä tämän takana, sen haluaisin tietää. Sitten työntekijöiden lähettämiseen liittyvän pakettiin, en halua toistaa kaikkea täysistunnossa viime viikolla sanottua, mutta yksi asia, jonka sanoitte tällä viikolla, on asia, jonka sanoitte viime viikolla täysistunnossa, on se, että tässä ehdotuksessa ei erityisesti suosittaa palveluiden tarjoamisoikeutta tai lakko-oikeuteen ei puututa tässä erityisesti. Tässä halutaan tasapainoa näiden asioiden välillä, mutta minä haluaisin sanoa, että järjestäytymisoikeus ja lakko-oikeus ovat itse asiassa perusoikeuksia. Ne löytyvät perusoikeuskirjasta jo. Palveluiden tarjoamien rajojen yli ja yrityksen tai toiminnan perustamisoikeus ei ole perusoikeus. Eli miten nämä perusoikeudet eivät ole tässä nyt tärkeimpänä? Jos ajatellaan esimerkiksi Espanjan perusoikeutta, perustuslaki ja siellä tällainen erityisasema on lakko-oikeudella ja järjestäytymisoikeudella. Eli tässä on nyt selkeitä ongelmia ja haluaisin kysyä, miten päädyitte tähän ehdotukseen, jonka lopulta teitte. Kiitos. Edith Bauer ensimmäisenä. Mikrofoni on ilmeisesti viallinen. Hát elsősorban azt szeretném mondani, hogy én nagy örömmel látom a vált. Niin minä totean, että tässä paradigma on vaihtunut. Tähän asti me olemme yrittäneet luoda investointeja ja työpaikkoja, jotta me voisimme kysyntää täyttää ja tyydyttää. Minä huomaan, että tässä nyt asiat ovat kehittyneet ja tätä ongelmaa nyt lähestytäänkin kysynnän puolelta. Tässä syntyy uusia haasteita. Nuoret esimerkiksi ovat ehkä saaneet koulutusta ja pitävät tätä jonkinlaisena edistyksen mittana. Ja sitten tässä toisaalta ikääntyneimmät voivat kärsiä. Eli tässä ei ole nyt välttämättä parasta mahdollisesta ratkaisusta kyse. Toinen kommentti vielä tähän kysymykseen liittyen. Tällä hetkellä tuntuisi siltä, että ohjelmia on liikaa, tavoitteita liikaa. Me pyrimme käyttämään samoja vanhoja rahastoja eri tavoitteisiin. Ja se, mikä minua nyt huolestuttaa, on se, että näkyvyys kärsii. Hyvin hankala on ymmärtää, mitä rahastoa käytetään mihinkin tarkoitukseen. Minulla olisi myös kysymys, jonka haluaisin teille esittää. Mikä linkki on eri eurooppalaisten sosiaalisten rahastojen ja yrittäjärahaston välillä? Me Kuulimme kyllä mielenkiintoisesta aloitteesta, jolla pyritään puuttumaan työttömyyteen, mutta en ihan ymmärrä, miten sen on tarkoitus toimia. Ja kolmas kommentti vielä luvallanne. Tämä liittyy globalisaatiorahastoon. Kuten edustaja Öri juuri ehdotti, tai sanoin, niin meillä on vähän vaikeuksia ymmärtää teidän ehdotustanne. Olemme suoraan sanottuna vähän ällistyneitä. Meillä on jo hyvin avokätinen maatalouspoliittinen järjestelmä. Sitä tuetaan monin tavoin. Miksi meidän nyt pitäisi globaalisaatiorahastoa käyttää maatalouden tukemiseen? Tämä aloite kyllä ainoastaan sekoittaa tilannetta. Nyt näemme, että välineitä käytetään sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ihan avoimia ja näin seurattavia tai johdonmukaisiakaan. Meidän on huolehdittava siitä, että meillä on johdonmukaiset välineet, jotta voidaan päästä jonkin tiettyyn tavoitteeseen. Alkuperäiset tavoitteet globalisaatiorahastossa jätetään nyt kokonaan syrjään. Ne jätetään syrjään siksi, että varoja ole riittävästi, jotta saataisiin aikaan tuloksia siellä, missä niitä alun perin ajettiin takaa. Euroopan parlamentti ei ole kovin innostunut tästä ajatuksesta, enkä usko, että parlamentti tukee tai pitää hyvänä tätä aloitetta teidän alallanne. Ehdotitte myös, että pitäisi päästä eriin eroon anteeksi, esteistä työmarkkinoilla, sisämarkkinoilla. Tähän liittyvän kysymyksen otin esiin täysistunnossa jo. Tai oikeastaan halusin, mutta minulla ei ollut oikein aikaa. Tämä ei ole nyt mitenkään ensimmäinen kerta kuitenkaan, kun tämän kysymyksen esiin otan. Suunnitteletteko osana työohjelmaanne sitä, että tarkistettaisiin mitkä ammatit tai työmarkkinat ovat, työpaikat ovat sellaisia, joissa on avoimia työpaikkoja eri jäsenvaltioissa. Tämä saattaisi olla tärkeää. Jos katsotaan yhteisöjen lainsäädäntöä, niin näyttäisi siltä, että jotenkin linkitettynä olevat työpaikat ovat, tulevat tässä ainoastaan kysymykseen. Steinbrück Herr Kommissar, Sie haben in Ihrer Einführung... Herra komissaari, te äsken puheessanne mainitsitte viime viikolla esitellyn työllisyyspaketin. Ja tähän on uutta asetustakin suunniteltu. Nyt kuitenkin te sanoitte, että, että tällaiset rajakumppanuudet otetaan pois ja ne, että ne tulisivat sitten muualle. tällainen sosiaalisen muutoksen ohjelma, niin nämä koskevat koko Eurooppaa. Tässä on neljä maata mukana. Sitten tulee tulevaisuudessa ongelmia näihin rajakumppanuuksiin. Jos ei ole minkäänlaista vertikaalista työkalua, ja on sanottu paikan päällä minullekin, että, että jos ei ole mahdollista tätä hallinnollista taakkaa rahaston kohdalla keventää, niin miten te nyt haluaisitte tätä tärkeää asiaa edistää? Kaikki työntekijät joilla on eniten liikkuvuutta, niin nehän ovat aina raja-alueella asuvia työ, työntekijöitä, että miten se voidaan jatkossa sitten hoitaa. Sitten Schröterin e, lausunto näistä lähetetyistä työntekijöistä. Siis on kysymys valvonnasta. Minä olin monen kertaan olen kuullut, että Ranskassa ja Saksassa on sellaisia työmaita, joissa on ongelmia. Postilaatikkofirmat lähettävät näitä omasta maasta näitä ihmisiä, emmekä Saksassa sitten yhtään tiedä esimerkiksi, kuinka tämä valvonta suoritetaan. Vastaan ottavassa maassa on sosiaalipuolen kontrollia mutta pitäisi huolehtia siitä, että myöskin lähetetyt työntekijät, että he omalla kielellään voisivat saada tietoa siitä, minkä instanssin puoleen pitää ongelmissa kääntyä. Tämä liittyy myös alihankintaketjuihin. On niin, että tämä asia ei koske pelkästään rakennuspuolta, täytyy olla valvontaa sekä lähtömaassa että vastaanottavassa maassa että koko Euroopan verkostossa. Täytyyhän joskus komissaaria kehoakin. Ja se, että on minimipalkkaa. Minä olen iloinen Saksan puolelta tästä asiasta. Olen aivan samaa mieltä, että se on hyvin tärkeä työvalinne työttömyyden torjunnassa. Niissä maissa, joissa näihin työehtosopimuksiin ja minimipalkkoihin on puututtu, niin täällä on tietynlaista konfliktia. Mielestäni näistäkin asioista – pitäisi, pitäisi näitäkin pitäisi työstää eteenpäin. Herra komission jäsen, ehdotan, että tartutte jo näihin neljään kysymykseen. Niissä oli monta kysymystä sisällään. Ja sitten listalla ovat... Richard Falbre. Onko muita listalla? Deli. Ja siinä kaikki. Herra komissiaisen. Yritän vastata mahdollisimman paljon ja nopeammin kuin edellisellä kierroksella, jotta muille jää vielä aikaa. Uskon, että työllisyyspaketti on pitkälti käytännöllinen. Tiedonantoon liittyy toimintaohjelmia erityisesti näihin kolmeen sektoriin. Ja työharjoittelun osalta meillä on kuulemismenettely, joka toivottavasti johtaa tuloksiin vuoden lopulla. Kun keskitymme näihin kolmeen sektoriin, niin niillä kuitenkaan mitään yksinoikeutta. Euroopan sosiaalirahastolla on mahdollisuus muihinkin aloitteisiin, mutta meillä on näyttöä, että näillä kolmella sektorilla työllisyysmahdollisuudet lisääntyvät, ne väistämättä lisääntyvät, esimerkiksi vihreä sektori, tulee kasvamaan maailmantaloudessa, mutta meidän täytyy investoimalla taitoihin ja politiikkaan pitää huolta, että tämä muutos luo työpaikkoja myös Euroopassa. Siksi meillä on nämä työohjelmat ja hyvässä yhteistyössä ympäristöportfolion kanssa esimerkiksi. Eli yhteistyössä muiden komission jäsenten kanssa kehitämme tätä lähestymistapaa. Ja myös täytäntöönpanossa yhteistyö on hyvää. Vero ei ole mitenkään yksin om, omainen lähestymistapa. Tämä teksti ei mitenkään sulje muita lainsäädäntöaloitteita. Äsken, kun puhumme työmarkkinoiden uudistuksista, ne lähinnä liittyvät uudistuksiin, joita tapahtuu jäsenmaiden sisällä, sillä usein nämä uudistukset liittyvät maaspesifeihin tilanteisiin, eikä välttämättä Euroopan tilanteeseen. Mutta paketista on paljon keskusteluja parlamentin ja neuvoston jälkeen puhun työmarkkinasapuolten kanssa, työllisyysvaliokunnan kanssa ja syksyn alussa meillä on eurooppalainen työllisyyskonferenssi, jossa voidaan keskustella käytännön ulottuvuuksista, analyyseistä ja voidaan tehdä myös uusia täytäntöönpanoehdotuksia. Joten tämä ei ole mitenkään prosessin loppu, vaan pikemmin – uuden lähestymistavan alku. Kun Eurooppa pyrkii, onnistua pääsemään eroon lamasta ja korkeasta työttömyydestä. Euroopan globalisaatiorahasto ei erityisesti liity maatalouteen. Erva Bauer ja pyrkii olemaan kattava siihen on uusia ammatteja, kuten ää, itsensä työllistäneet ja maanviljelijät. Ja maanviljelijöiden osuus on rajoitettu. Ei viljelijöiden osuus on rajoittamaton, mutta uudessa EGF-ehdotuksessa maanviljelijöiden osuus on rajoitettu. Ja toivottavasti tämä ehdotus on hyväksyttävä. Se, mitä sanoi Rova Schröterille aikaisemmin pätee, eli loppujen lopuksi täytyy miettiä, mikä on paras optio, miten me säilytämme tämän välineen perustarpeen, eli vasta tilanteeseen, jossa joku yritys lopettaa toimintansa tai siirtyy kolmansiin maihin ja aiheuttaa täten runsaasti lisätyöttömyyttä jollakin alueella. Eli ei ole täytyy olla kykyä auttaa. Täytyy miettiä, mikä on paras keino tuottaa näitä tuloksia. Mitä vähimmäispalkkoihin tulee, täällä on ristiriitoja. Käytännössä ohjelmamaissa on eroja. Maissa on kriisi, joka on sitä luokkaa, että sitä ei ole aikaisemmin koettu. Toivoisin, että Kreikan tapaus ei ole tyypillinen, vaan ehdoton poikkeustapaus, ja Kreikan tapauksessa meillä on kyky säilyttää Kreikassa minimipalkka. Vaikka näissä keskustelussa kaikki eivät ole sitä mieltä, että minimipalkka pitäisi Kreikassa säilyttää. Keskustelin tässä myös työmarkkina osapuolten kanssa Kreikassa. Ja toivon, että Sapeutumisen jälkeen sama lähestymistapa toimisi kaikissa jäsenmaissa, mutta ongelma on tällä hetkellä, että pulma ei liity vähimmäispalkka periaatteen soveltamiseen jäsenvaltioissa, vaan ongelma liittyy pikemmin sisäiseen devalvaatioon. Kysymys on paljon enemmästä kuin ää, vähimmäispalkasta. Miten reagoida EU-ssa, kun rahoitusriskiä ei jaeta. Varmasti voisimme keskustella pitkään Monti kakkosehdotuksesta ja perusoikeuksista, Voin kuitenkin sanoa, että tulos oli monen, monen keskustelujen tulos. Täytyy löytää oikea tasapaino tavalla, joka on käytännössä soveltuva. Ja siltä pohjalta ehdotus laadittiin. Mielelläni kuulen kommentteja, koska siitä täytyy keskustella vielä parlamentissa ja neuvostossa. Niin, siis eh, te et, ettekö Rova Steinbrück ole tyytyväinen tähän vastaukseen? Komissaari ei vastannut kaikkiin kysymyksiin. Niin tämä oli tämä rajat ylittävä rajalojen kumppanuus ja sitten lähetetyt työntekijät. The three remaining, uh... Voinko nyt sitten antaa puheenvuoron kolmelle kollegalle, jotka vielä ovat sitä pyytäneet, ja nämä kaksi vastaamatta jäänyttä kysymystä vastataan sitten enempän myöhemmin. Olli Kristensen. Kiitos, puhemies. Haluaisin jatkaa Seven Jussin jalanjäljissä liittyen hänen kysymykseen Moitti kakkoseen. En ole ihan varma, olemmeko yrittäneet löytää oikeaa tasapainoa. Ongelma on, että tasapainon löytäminen on vaikea löytää sisämarkkinoiden sääntöjen välillä ja perusoikeuksien välillä. Komissaari sanoi Strasbourgissa, että tämä ei ole mikään eurooppalainen asetus. Ja tänäänkin sanoit, että tässä ei ole mitään rajoituksia. Miten voisi selittää sen, että Matti 2. mainitaan työmarkkinatuomioistuimet. Kun te, mainitset, kun te mainitsette nämä, niin siinä puututaan jo työmarkkinat riidan sovitteluun. Jos artiklaan kakkosen astuksessa katsotaan, niin siinä nähdään myöskin tällainen oikeusjärjestelmän konflikti. Minä ylipäätään se voi ymmärtää sitä eu toimivaltaa tässä. Tässä on kansallinen toimivalta, kun kysymys on oikeudesta ää, kollektiivisiin toimiin. Lako. Miksi työmarkkinasapuolia ei olla kuultu tätä, kun tämä on työmarkkinalainsäädäntöä mitä selkeämmin? Ja tämä myöskin ilo sopimuksia ja ihmisoikeustoimistamme päätöksiä koska ne eivät käsittele sisämarkkinasääntöjä ja perusoikeuksia näin. Olen varma, että tässä on yritetty ratkaista ongelmia, mutta päinvastoin tässä nyt vain luodaan isompia ongelmia Montti kakkosasetuksella. Kiitos. Alors voilà de quoi relancer la discussion. Richard Fabre ja Karmadili. Já mám několik otázek stručných. Opravdu věříte, že Kiitos, puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys. Uskotteko, että tämä paketti, jonka esittelitte, todella auttaa? Minä en oikein usko. Ja toinen kysymykseni, miksei EU puolustaudu, puolusta omia markkinoitaan? Tuontituotteita vastaan. Kun tuotteita tuodaan maista, joissa palkat ovat matalat, työntekijöitä kohdellaan heikosti. Ja miten Yhdysvalloissa sitten voidaan tehdä kalliimmaksi tällaisten tuotteiden tuonte? Ja miten EU:ssa voi edelleen olla veroparatiiseja? Ja miten vielä halusin sanoa minimipalkasta – tämä on ehkä totta kaikkia uudistuksia ajatellen sosiaalisella alalla, että jäsenvaltiot aina ottavat esiin subsidiaarit periaatteen ja perinteet, ja näin pyritään pitämään kiinni siitä, että on ehkä edullista, että on heikommat työmarkkinajärjestöt tai alhaisemmat palkat. Tsekin tasavallassa ja Unkarissa pyritään nyt jo puuttumaan lakki, lakko-oikeuteen. Me olemme kritisoineet tätä asiaa, mutta kun ihmisoikeuksia rikotaan EU-ssa, usein vaikenemme, vaikka muualla asiaan puutummekin. Kiitos. Ähm, Madame Karima Deli. Rova Karima Deli. Ja sitten minä itsekin esitän yhden kysymyksen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari, minä olen iloinen siitä, että komissio viimeinkin tulee talouden sektorilla tähän sosiaaliseen ja ympäristöpuoliasiaan mukaan. Eli kun on vihreästä taloudesta kysymys, niin te sanotte, että kyllä täytyy investoida energiasektoriin ja vihreään teknologiaan pitää eh, panostaa koska sillä tavalla pääsemme eteenpäin. Mutta sitten, eh, miten sitten vähän koulutetut eh, työntekijät ja iäkkäät eh, työntekijät? Ei riitä, että vihreät työpaikat paikat koskisivat vain tiettyä osaa väestöstä. Mitä te olette ajatellut tehdä? Ja sitten kun puhutaan vihreistä työpaikoista, niin pitää erityisesti mm, muistaa, että työpaikan pitää olla hyvä työpaikka. Mitä ovat hyvälaatuiset eh, työpaikat sitten? No siihen liittyy työturvallisuus ja terveyskysymykset. Ja sitten kysymykseni koskee, että onko teillä joku eurooppalainen strategia, joka liittyy työterveyteen ja turvallisuuteen, jota et edistää. Sitten työelämän jousto. Te edistätte sitten eh, sisäistä joustoa, jotta mm, irtisanomiset voidaan välttää ja mm, kilpailukykyä vahvistaa. Mutta kuitenkin ongelma on, että komissio osoittaa sormella eh, toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten hintaa ja kun ajattelemme näitä siis äh, toistaiseksi voimassa olevia tai väliaikaisia työsopimuksia, niin täytyy, äh, täytyy muuttaa näitä statuksia. Ja sitten vielä lopuksi, minä olen iloinen siitä, että komissio tunnustaa vihdoin viimein, että työ ei aina riitä säällisen elämän viettämiseen. Te sanotte, että tarvitaan minimipalkkaa Euroopassa – sellaisissa paikoissa Eurooppaa, joissa minimipalkka ei ole käytössä. No se on hyvä asia, mutta te unohdatte jotakin. Te unohdatte, että minimipalkan täytyy kehittyä joustavasti kuitenkin sillä tavalla, että sen avulla pitää pystyä elämään riittävän tasoisesti, koska se on tärkeä asia eurooppalaisille. Te edistätte eri sektoreilla minipalkkaa ja se on hyvä, jos tällä tavalla tuetaan työllisyyttä. Mutta kuitenkin täällä tulee kuitenkin lisää kilpailua työntekijöiden välillä ja se on vaarallista. No sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy yhteiskuntimme hyvin kiinteästi nyt, eli nuoriso. Emili Turunenkin on tähän asiaan ottanut kantaa. Me tarvitsemme takuita 2012 vuonna. Ja meidän täytyy tietää, että harjoittelupaikat ovat, ähm, ovat hyvätasoisia. No täytyy toimia nopeasti, koska tässä nyt sitten tulee myös velvoitteita jäsenvaltioille. Miten te aiotte toimia, e, e, se, miten aiotte toimia, jotta näitä pakottavia toimia saadaan toteutettua. En tässä vaiheessa halua käydä yksityiskohtaisiin keskusteluihin. Meillä tulee olemaan ohjelmassa osia, joista voimme keskustella useamman kerran. Esimerkiksi voimme palata työpakettinen suhteen siihen, kuinka hyödyllistä on keskustella vähimmäispalkasta. Mutta halusin tarttua yhteen asiaan, joka on jo tullut esille. Ja joka ei näytä olevan osana tiekarttaanne ja komission seuraavaa työohjelmaa. Kysymys on äh, suhteesta iloon, kansainväliseen työjärjestöön. EU on tällä hetkellä oikeushenkilö. Voisi ajatella, että tulevaisuudessa EU olisi eksplisiittinen ää, ilon ää, perussopimuksen sopimusosapuoli. Ja mitä te ajattelette sitten jäsenvaltioiden saavutuksesta tämän sopimuksen allekirjoittamista? Se jättää vähän toivomisen varaa voisitte vastata parlamentin pyyntöön, että ilo voisi olla Troikan jäsen, kun kysymys on maiden valvontaohjelmista. Herra komission jäsen, teillä on kymmenen minuuttia vastata näihin kysymyksiin. Ja voitte ehkä ajatella sitä, mistä Rova Standrick ei olettanut saavansa, saaneensa vastausta. Yes, let me start by the two points uh, which... Uh... Niin, lähden liikkeelle näistä kahdesta seikasta. Eivät ne unohtuneet sinänsä, mutta jäi vastaamatta kuitenkin. Sosiaalirahastojen ja muiden rahoitusvälineiden rajat ylittävä mahdollisuus. Meidän tavoitteenamme on vahvistaa rajat ylittäviä mahdollisuuksia. Sosiaalirahaston piirissä on enemmän viittauksia kuin aikaisemmin nyt jos mielestänne on turhaan tai liikaa rajoitettu sosiaalirastossa tai muissa rajoitusvälineissä näitä mahdollisuuksia, niin voimme varmasti keskustella näistä konkreettisimmin, koska se ei mitenkään nyt vastaa meidän tavoitteitamme. Me haluamme mahdollisuuksien mukaan helpottaa rajat ylittäviä työpaikkayhteistyötä. Sitten niin kutsutut rajoitukset lähetettyjen työntekijöiden ehdotuksissa ja noista aloista. Jäsenvaltiot voivat rakentaa sen varaan, mitä me ehdotimme, jos sanoimme esimerkiksi, että tässä voitaisiin ottaa esimerkiksi rakennusala esiin. Tämä pitäisi koskea oikeastaan kaikkia jäsenvaltiot voivat rakentaa tämän ehdotuksen varaan ja monilla onkin sääntelyä muillakin kuin tällä sektorilla. Ja sitten Monti kakkospakettiin. Ystäväksistä sen palasi tähän seikkaan. Minusta tässä on mahdollinen konflikti työntekijän perusoikeuden eli lakko-oikeuden ja toisen hyvin tärkeän keskeisen oikeuden välillä – Siis perusvapaus, jonka pohjalta sisämarkkinoita lähdettiin alun perin kehittelemään, joten todella tässä ei pitäisi olla mitään kilpailua näiden kahden oikeuden välillä, eikä pitäisi nähdä yhtä toista tärkeämpänä. Ja tämä loi pohjankin tälle ehdotukselle, koska näiden oikeuksien pitäisi nyt täydentää toisiaan kaikissa tilanteissa. Lakko-oikeus on tietynlainen takuu tavallaan. Se liittyy työmaailman oikeuksiin. Ja toisena puhutaan sijoittautumisoikeudesta, palveluiden tarjoamisen oikeudessa ja Montti toi kakkospaketissa. Halutaan käytännön lainen väline, jolla voidaan välttää konfliktit, jotka olivat melko usein esiin tulevia aikaisemmin. Ja nähtäisin, että jos konfliktia on, vaikka lainsäädäntö on parempaa, niin ne saataisiin ratkottua paremmassa yhteistyön hengessä. Tämä paketti tai muut komission aloitteet pitäisi saada puolustamaan EU-markkinoita paremmin. Tämä on mielestäni sellainen kanta, johon pitäisi suhtautua melko varovaisesti. Meidän tulisi kyllä analysoida sitä, onko tämä aito ongelmamme. Jos katsotaan nyt meidän kauppatasettamme Euroopassa, jos ei puhuta energiasta ja luonnonvaroista, niin tämä tase on nyt positiivinen. Ei meidän ole hankala saada eurooppalaisia tuotteita muille markkinoille – meidän kauppasuhteemme ovat hyvässä tasapainossa muun maailman kanssa. Ja vaikka otettaisiin huomioon energia ja luonnonvarat, mutta olisin kuitenkin kanssanne samaa mieltä siitä, että meidän pitää suhtautua realistisemmin taloudellisissa suhteissamme muuhun maailmaan, ei välttämättä protektionismin kautta kuitenkaan. Meidän pitää esimerkiksi huolehtia siitä, että sosiaalisista oikeuksista puhuttaessa voidaan Olette sitä, että nämä oikeudet paranevat kauppakumppaneidemme maissa. Siksi G20-prosessi on niin tärkeä ja ollut. Merkittävää työtä on tehty ja hyviä mahdollisuuksia on ollut parantaa työntekijöiden oikeuksia, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työturvallisuutta. Ja mitä tulee julkisiin hankintoihin, komission ehdotusten kautta saadaan realistisempi mahdollisuus kehitellä myöskin näitä aloja komission ja sen Barnien ehdotuksen pohjalta. Eli jotkut näistä mainituista ongelmista tietenkin liittyvät muihin komission jäseniin, kauppaan tai sisämarkkinoihin tai verotukseen, mutta uskoisin, että kaikilla näillä aloilla on tapahtunut edistystä varmasti oikeutetusti voidaan käydä keskustelua siitä, miten laajasti on edistytty tai miten nopeasti, mutta luultavasti nämä kysymykset pitäisi ottaa esiin muiden kollegoiden kanssa. Antaako työllisyyspaketti riittävät vastaukset vähemmän koulutetulle työvoimalle tai ikääntyneemmille? Totta kai näitäkin kategorioita on tässä käsiteltävä, mutta meidän pitäisi todella katsoa, missä suurimmat ongelmat ovat ja mitkä ovat oikeat lähestymistavat – aktiivisen ikääntymisen teemavuosi meillä on ja näin pyritään sitoutumaan konkreettisiin ehdotuksiin, mutta mitä tulee työmarkkinatilanteeseen kaiken kaikkiaan, niin voitaisiin sanoa, että ikääntyvien työntekijöiden ryhmä ei ole suurin ongelma. Kriisin aikanakin on nähty, että työllistyminen lisääntyy tässä kategoriassa vuosi vuodelta. Ja vähemmän koulutettu koulutettuja tietenkin on autettava pätevöitymään enemmän ja löytämään työpaikkoja, mutta jos katsotaan tilannetta työmarkkinoilla, niin vähiten kouluttautuneet eivät kärsineet eniten laman aikana, vaan enemmän juuli tuo kes, keski tulon tai koulutuksen kategoria on kärsinyt eniten tässä. Totta kai tarvitsemme jokaisen kategorian osalta strategioita, mutta kun puhutaan siitä, että halutaan lisää ponnisteluita, tehokkaampia strategioita ja niin edelleen, meidän pitäisi nähdä, missä aidot ongelmat ovat ja suurimmat ongelmat. Olemme, olen kanssanne ihan samaa mieltä työturvallisuudesta. Me työstämme uutta strategiaa, mutta tarvitsemme ensin pitkän aikavälin arviointia. Ja viime perjantaina, kun aloitimme uuden kampanjan, yhdessä Bilbaan viraston kanssa minulla oli mahdollisuus sanoa, että ensin meidän on saatava tämä arviointipäätökseen. Samalla meidän on kuitenkin valmisteltava – mahdollisuuden strategian sisältöä ja pitäisin todella hyvänä, jos voisitte auttaa meitä nyt identifioimaan, mitkä ovat keskeiset tekijät, jotka voitaisiin ottaa uuteen pitkän aikavälin strategiaan. Ministerit keskustelevat huomenna epämuodollisessa EPSCO-kokouksessa Tanskassa. Samassa yhteydessä keskustelemme nuorisotakuista Beresin kanssa ja ministereiden kanssa ja toivon, että saadaan hyvin käytännönläheiset ratkaisut aikaiseksi tämän prosessin kautta. Sitten ilon roolista. Henkilökohtaisestikin olen ollut ja työllisyys pääosasto on ollut läheisessä yhteistyössä monin tavoin, esimerkiksi yhteinen tutkimus vihreistä työpaikoista Elon kanssa. Näin saimme apua aloitteemme kehittelyyn osana työllisyyspakettia siis yhdessä. Pääsihteeri Samamian kanssa esitimme tämän Genevessä viime vuonna. Komission tiedonanto vuodelta 2008 jo kehotti jäsenvaltioita – ratifioimaan. Ja nyt todella siis jäsenvaltioiden tehtävä on edetä tässä kysymyksessä, mutta palaan tarkastelemaan tätä pian ja päivitän tietojanne. Yksikköni on myös laittamassa nyt tutkimusta tästä kysymyksestä ja kerran tutkimustuloksista, kunhan analyysimme on saatu päätökseen. Kiitos oikein paljon. Tämä on osa tätä jäsennettyä keskustelua, joka meillä on siis. Paljon kiitoksia. Olette antaneet vastauksen osaltanne parlamentille ja odotamme nyt sitten työohjelmaa. Ja pian me taas kuulemme komissiosta. Yes, we more provocative. <laughs>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 Euh, chers collègues, si vous voulez bien vous... Rakkaat kollegat, istutuisitteko alas uudestaan? Ehdotetaan, että jatketaan suoraan, koska meillä on runsaasti tavaraa estyslistalla. Ehdotetaan, että aloitetaan työt uudestaan, vaikka vain puolet puhista olisi paikalla. Aloitamme herra Raimer Bögestä. Kiitän, että hän on tullut tänne paikalle budjettivaliokunnan nimissä. Ja annamme paljon painoa tälle keskustelulle, joka koskee monivuotista rahoituskehitystä 2014-2020 ja josta meidän valiokuntamme antaa lausunnon, joka on nyt uudessa vaiheessa, koska sitten asioiden neuvosto, joka sanoisin, että se koko ajan tätä neuvostelulaatikkoa blokkaa, jos niin voi sanoa. Ja tämän talon eri esittelijöiden äh, kontaktit sääntää tämän melkein näin ison sali, mikä meillä on, koska kaikissa valiokunnissa on esittelijänsä sekä rahoituksesta että lainsäädäntöpohjasta. Kaikki esittelijät ovat jossain määrin huolestuneita tavasta, jolla nämä neuvostelut etenevät neuvostossa riippumatta meidän työrytmistä. Joten meillä on hyvä hetki tälle keskustelulle ja pitemmittä puheita annan puheenvuoron herra Bögelle, jotta hän esittelisi missä kohtaa pohdinta etenee ja erityisesti missä kohtaa neuvottelut etenevät äh, neuvoston kanssa. Sanoitte, että kohesiopolitiikka on esityslistalla huomenna. Kuten sanoitte, ja tämähän ei ole kenellekään salaisuus, valiokuntamme on halunnut liitännäiseksi valiokunnaksi tähän projektiin. Nämä suuret puheenjohtajat eivät ole vielä ratkaisseet tätä kysymystä. Tulemme puhumaan tästä tänään, mutta se on osa tätä maisemaa, jossa meidän valiokuntamme on sitä mieltä, että kun mietimme, että missä Eurooppa menee työllisyyden suhteen, sosiaalisten vaikutusten suhteen, jota kaikissa jäsenvaltioissa on, toisaalta kriisillä – ja toisaalta julkisen talouden tasapainotusohjelmilla, joita toteutetaan, niin meidän valiokuntamme ei voi olla ottamatta merkittävästi osaa rakennerahastojen toimintaehtojen määrittelyyn. Sillä jos mietitte, mitä näissä yleisissä puitteissa on, siellä on toimia, jotka koskevat spesifisti jotain rahastoa ja erityisesti kolmea rahastoa, al- alueellista yhteistyötä siis, rakennerahastoja ja sosiaalirahastoa. Tämä makrotaloudellinen ehdollistaminen, nämä verkostot, ne kiinnostavat meitä, koska ne liittyvät Euroopan sosiaalirahastoon, tämmöisen, En minä arvita, että te otatte kantaa puoleen tai toiseen. Se ei ole teidän tehtävänne. Selitin vain teille tämän yleisen kontekstin, jossa te puhutte meidän valiokunnallamme, joka jäsen te ette ole. Ja on hyvä, että te tiedätte, missä mielentilassa olemme ja käymme tähän keskusteluun. Totta kai me otamme huomioon nämä so- sopimukset, jotka on budjetin lukuja tehty, mutta äänestyksessä ei ol, oteta vielä mukaan mitään lukuja, jotka sitoisivat parlamenttiin käsiä ennen parlamentin on ensin päätettävä, että milloin se hyväksyy komission ehdotuksen. Herra Belge, puheenvuoro teidän. Äh, niin oikein sydämelliset kiitokset, herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Oikeastaan kollega Kaifin, joka on yhteisesittelijä kanssani, olisi ollut myös täällä, mutta minä lähden nyt kuitenkin jo liikkeelle. Tiedätte totta kai, että Lissabonin sopimuksen pohjalta olemme ihan toisenlaisessa tilanteessa kuin silloin, kun edellisistä monivuotisista rahoituskehyksistä keskusteltiin. Monivuotiset rahoituskehykset voidaan neuvostossa yksimielisesti päättää vasta sitten, kun parlamentti ehdottomalla enemmistöllä on ehdotuksen hyväksynyt. Muistuttaisin vielä siitä, että kun neuvoteltiin uudesta sopimuksesta valmistelukunnassa, niin parlamentissa – haluttiin yhteispäätösoikeutta. Me saimme kuitenkin nyt tämän artiklan kohdan, jossa kaikki toimielimet on velvoitettu tekemään kaiken järkevän ja tarvittavan, jotta menettely saadaan järkevästi toteutettua. Tästä oikeudesta haluamme pitää nyt kiinni. Unkarin ja Puolan puheenjohtajakauden työtä jatketaan Tanskan puheenjohtajakaudella ja nyt neuvottelutiimi Euroopan parlamentista, siinä on viisi henkilöä, Lallama Suur puheenjohtajana, budjettivaliokunnan puheenjohtajana ja meidän kahden lisäksi Jean-Claude Dehaene, ja Janne Jensen yhteisesittelijöinä omista varoista. Ennen yleisten asioiden neuvoston kokousta on briefaus ja sitten debriefaus neuvoston kolmikon kanssa, jotta meidät saadaan ajoissa tapahtumien tasalle. Nyt Tanskan puheenjohtajavaltio on myöskin luvannut sen, että kuten Puolan puheenjohtajakaudella kerran kävi, tämä kokoonpano pääsee myös yleisten asioiden neuvoston epäviralliseen kokoukseen mukaan. Ja tämä ei tietenkään ole mitenkään pieni merkityksinen asia. Jotta olemme ajoissa siis mukana, tiedätte myös, että parlamenttina tällä kertaa oikeastaan ihan ensimmäistä kertaa ennen kuin komissio tekee ehdotuksensa, niin me jo surevaliokunnan työn kautta määrittelimme oman neuvottelukantamme. Tämä kanta hyväksyttiin suurella enemmistöllä täysistunnossa ja tämä neuvottelumandaatti on edelleen voimassa. Siihen liittyy myöskin se kannanotto, että me periaatteessa, ja pidämme tätä ihan maltillisena vaatimuksena ajatellen myös nykyistä talous- ja budjettikriisiä, niin meidän pitää, jotta voidaan ylipäätään vastata Lissabonin sopimuksen vaatimuksiin, tarvitaan varoja, joka on noin 5 prosenttia verrattuna vuoteen 2013 jos jäsenvaltiot eivät valmiita näitä varoja asettamaan, niin pitäisi määritellä myös ne kielteiset prioriteetit, joihin siis käytettäisiin vähemmän varoja. Mutta näin ei kuitenkaan käy, koska yhä uudestaan otetaan kantaa, lupaudutaan asioihin. Agenda 2020 jo puhuttiinkin, että se on keskeinen asia tulevassa budjettipolitiikassa. Tutkimus ja kehitys kolme prosenttia. Siinä 130 miljardia euroa meiltä puuttuu nyt Euroopan laajuisesti, eli lähes koko vuosittainen budjetti, 0,7 prosenttia. Kehityspolitiikassa en näe tätä keskipitkän aikavälin suunnitelmassa. monissakaan jäsenvaltiossa, kolmessa, neljässä ehkä eikä EU-ssa. Eli rehellisyyttä nyt tähän. Samalla tietenkin on tehtävä tietyt kotitehtävät. Koesiopolitiikan osalta esimerkiksi muistuttaisin siitä, että – meillä on nyt valtavasti maksatuksia. Tämä RAL-ongelma on selvitettävä. Ainoastaan näin voidaan järkevästi neuvotella budjettikysymyksistä. Ja tässä yhteydessä haluaisin vielä kerran myöskin sanoa, että jos kahdeksan jäsenvaltiota ilmeisesti neuvostossa on sanonut, että halutaan nyt luopua ilmeisesti eurooppalaisesta globalisaatiorahastosta, niin tämä tietenkin myös rikkoo parlamentin kantaa. Samalla aina puhutaan siitä, että globaalisaatiorahaston käyttämiseksi viime vuosina nämä käytettävissä olevat varat, eli jos varoja ei ole ollut, niin on otettu muista budjetin osista ja lähes aina globalisaatiorahaston varoja otettiin sosiaalirahaston varoista. Tämä osoittaa, että tässä on ongelma, johon meidän on puututtava, koska meitä kiinnostaa totta kai tällä hetkellä myöskin se, että varat kulkevat järkevästi sinne, mihin prioriteetti on asetettu. Komission aloite maaliskuisen huippukokouksessa oli se, että tehdään enemmän pk-yritysten eteen, taistellaan nuorisotyöttömyyttä vastaan tehokkaammin kahdeksan jäsenvaltiota työstää ohjelmia näiden painopistealueiden mukaan. Tämä on välttämätöntä ja tärkeää, mutta kysymys kuuluu, mitä tämä kaikki tarkoittaa lainsäädäntöneuvotteluita ajatellen vuoden 2014 jälkeen. Tässä haluaisin nyt ottaa esiin sen, että meitä huolestuttaa se, kun lähdetään neuvottelemaan, niin kukaan voi kieltää neuvostoa työstämästä kantaa, koska totta kai kanta pitää olla, kun meidän kanssa lähdetään neuvottelemaan monivuotisista ohjelmista. Mutta yhteisryhmässä tänä iltana Peme Schultzin johdolla keskustellaan siitä, mihin, miten tähän halutaan puuttua selkeästi. On sanottava, että tämä keskustelu, jolla lähdetään puhumaan näistä keskusteluosioista. Ei voida ajatella, että nämä menee nyt Eurooppa-neuvostoon ja sitten siellä päätetään niistä, vaan näiden asioiden pitäisi mennä muihin ministerineuvostoihin, jotta toteutetaan Lissabonin sopimuksen henkeä. Me haluamme pitää tästä kiinni ja me haluamme olla mukana vaikuttamassa miten ennen ja jälkeen neuvoston kokouksien voimme reagoida, miten meidän tulisi reagoida. Tähän liittyy myös asia, johon viittasitte, hyvä puheenjohtaja. Luultavasti marraskuussa järjestyksen mukaan esittelemme mietinnön, välimietinnön ikään kuin, johon tulee eri valiokuntien kantoja myös Ajattelen vähän myös, mitä viestejä ehkä neuvostosta tulee, mutta tämä olisi tällainen väliraportti eri valiokuntien työn pohjalta, jotka siis määrittelevät ennen viimeistä neuvottelukierrosta parlamentin kannan. Ja tässä teillä varmasti on myös rinnakkainen työprosessi, eli osittain työstetään monivuotisia ohjelmia, kuten puheenjohtaja juuri esitti, ja sen lisäksi otetaan kantaa ja laaditaan lausunto budjettivaliokunnan mietintöön. Tätä työtä voidaan lähteä jo tekemään. Valiokuntien lausuntojen pitäisi olla syyskuun alkupuolella tai puolivälin mennessä valmiina. Ja tässä voidaan tietenkin myös sitten heistellä sitä, mitä Eurooppa-neuvosto on esittänyt. Jos nyt ajatellaan vähän kiistanalaista tilannetta, joka neuvostossa on tällä hetkellä. Kohesion ystävät, siellä on maaseudun ystävät ja sitten niiden ystävät, jotka haluavat vain säästää noin 100 miljardia euroa. Ja sitten luvut puhutaan prosenteista tai PKT-osiosta, prosenttiosuuksista, mutta tietenkin näissä oloissa tehdään lopulliset päätökset Euroopan budjetista ja on muistettava se, että aikaisemmin jo oli Euroopan budjetti 1,81 prosenttia aikaisemmin. Nyt puhutaan komissiossa ainoastaan jäädyttämisestä ja että yhdestä prosentista mentäisiin 0,94 vuonna 2020. Siksi valiokunta teki omat arvionsa ja tässä meidän neuvottelumandaattimme edelleen. Samalla neuvoston on hyvin tiukasti sanottava se, että jos sopuun ei päästä, niin tällöin ei tule budjettipolitiikan kriisiä, koska nykyrahoituskehyksen sääntöjen mukaan mennään, kunnes ratkaisu on löydetty. Eli ei tässä sinänsä pudota tyhjän päälle. Oikeudellisia ongelmia tietenkin saattaa olla, mutta ehkä tässä saattaa olla ihan eduksi, että varoitellaan, että halutaan päätös tiettyyn vaiheeseen mennessä, koska ei haluta sitä, että ohjelmia päästään toteuttamaan ihan liian myöhään, ja tämä aiheuttaa budjettiongelmia monivuotisissa rahoituskehyksissä, sellaisia, joita nähdään nyt vuoden 2013 osalta jo. Mutta totta kai kyse on siitä, että tarvitaan neuvostolta järkevä ehdotus, koska budjettivaliokunnassa totta kai voidaan mennä täysistuntoon ainoastaan sellaisen mietinnön pohjalta, jossa sanotaan kyllä tai ei, ja nyt jo pyrimme parlamentin kannan pohjalta intensiivisesti neuvottelemaan neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa ja me sanomme, että luvut ovat hankalat, siksi tarvitaan enemmän joustavuutta vuosittaisajatukseen ja edistystä omien varojen osalta. Sanon tämän myöskin sitä taustaa vasten, että me emme halua lähteä sellaisen keskusteluun, johon jäsenvaltiot lähtevät, jotka eivät selkeästi lukeneet Lissabonin sopimusta. Oma varat ovat sinänsä välttämättömiä näin sopimuksessa määrätään, mutta omien varojen keskustelun kautta myöskin tulee esiin kaikki ne ajatukset, joita esitetään EU-sta. Ne keskittyvät omien varojen keskusteluun ja siksi tämä keskustelu on tärkeä ja meidän on saatava aikaan edistystä tällä saralla. Tämä riittänee minun osaltani tämän keskustelun aluksi. Kiitos oikein paljon. Herra Kalfin, kiitos, että tulitte tänne muutama täydentävä sana ennen kuin käymme keskustelun kollegoiden kanssa. Kiitos. Anteeksi, että olen myöhässä. Minun täytyy esitellä mietintö toisessa valiokunnassa. Ja se meni vähän myöhäiseksi. Haluaisin täydentää muutamalla lauseella sitä, mitä Raimer juuri sanoi liittyen monimuotoisen rahoituskeskuksen kehyksen sisältöön. Ja sitten pari sanaa menettelystä mukaan lukien valiokuntien menettely. Nyt olemme seuraavassa tilanteessa. Huomenna on yleisten asioiden neuvosto, joka keskustelu neuvottelulaatikon loppuosasta puheenjohtajavaltion johdolla. Toukokuussa meillä on neuvottelulaatikon äh, luonnos edessämme ja, ja sitten neuvostolle ehdottaa kantaa hyväksyttäväksi. Tässä on riski. Riski on se, että parlamentissa, että meillä on kaksi menettelyä. Liittyen monivuotiseen rahoituskehykseen neuvoston kanssa. Ensimmäinen koskee MFF itseään ja lukuja, ja meillä on hyväksymismenettely, kuten Rämer sanoi, voimme sanoa lopuksi kyllä tai ei. Ja meillä on toinen menettely, jossa on oikeus perusta kyseessä. Meillä on 56 asiakirjaa mukaan lukien työllisyysvalikonnan kanta. Nämä ovat ne asiakirjat, jotka luovat oikeusperustan ja kuvaavat kaikki ohjelmia, jotka pitää rahoittaa. Ja siinä on yhteismenettelyoikeudet parlamentilla. Ja, joten parlamentti ei voi hyväksyä sitä, että meiltä vietäisiin oikeus keskustella asiasta yhteispäätösmenetellä, jos valtionpäämiehet antavat tiukan mandaatin. Eli jos kesäkuussa valtionpäivän sanoo jotain, niin ministerit tuskin avaivat kysymyksiä ja neuvottele parlamentin kanssa. Se on ehkäistävä. Huomenna on kantaryhmän tapaaminen terveysvaliokunnan puheenjohtaja siellä silloin on mietittävä, miten parlamentin oikeudet selvitetään, jotta meillä on oikeudet kunnolla neuvotella neuvoston kanssa se, mistä neuvotella halutamme. Ja toinen kysymys koskee ajat, ajoitusta. Tiedämme, että neuvosto ei kauheasti halua alkaa neuvotteluita, mutta minusta meidän on aloitettava neuvottelut mahdollisimman pian, kun meillä on neuvottelukanta liittyen asiakirjoihin, jotka koskevat oikeusperustaa. Pyrimme pistämään vähän instituutiollista painetta neuvoston suuntaan, jotta neuvottelut alkaisivat. Ja haluaisimme välttää sen, että valtionpäämiehet tekevät isot päätökset. Neuvosto ei ole substanssista keskustellut riittävästi parlamentin kanssa, ja keskustelu ja vara olisi rajoitettu. Eli mitä aikaisemmin alamme keskustelut neuvoston kanssa substanssista, sitä enemmän mahdollisuuksia parlamentilla on toimielimenä. Ja sitten budjetti ja luvut. Kaikki ajatellaan budjettia summina. Se on normaalia. Olemme puhuneet useamman kerran ja eri formaateissa. Se, mitä meidän pitää välttää, on, että tekisimme sektorikohtaisia sopimuksia eri asioista esimerkiksi parlamentin neuvostoa sopisivat esimerkiksi maatalouspolitiikan tai politiikan tai ainakin välineiden rahoituksesta. Sitä pitää välttää, jos me haluamme hyvän neuvotteluaseman neuvoston kanssa. Meidän pitäisi käyttää periaatetta, että mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Eli valikuntien pitää panna ruksi lukujen tilalle. Meillä on mietintö, joka antaa yleiskuvan siitä, mitä me ajattelemme summien olevan, ja meillä on komission ehdotus. Me halusimme nähdä ja voimmekin keskustella kaikesta, mikä on valiokunnan tien papereissa ja suure valiokunnan papereissa. Näin me voimme aloittaa neuvottelut ennen kuin täysistunnossa on päätetty mitään. Se, että emme sovi luvusta summista, ei merkitse sitä, että me voisi keskustella summista. Mobilisation auprès de différents... Enfin, merci. Ki, tässä nyt sitten voimme parlamentissa toimia ja me arvostelemme usein neuvostoa siitä, miten se toimii on paljon tahoja, jotka haluavat kollektiivisesti toimia, eli sillä tavalla, että jos ei numeroista synny sopua, niin silloin ei ole sopua muustakaan. Meillä ei ole mitään järkeä siinä, että meillä olisi tällaisia frontrunners täällä joukossamme, jotka menisivät nopeammin eteenpäin kuin muut onpa se sitten puheenjohtaja, maa, olisiko se budjetti, valiokunta, niin kukaan meistä ei halua toimia yksin, siis tässä talossa. Varsinkin kun on kysymyksiä, kuten ne, mitä nyt olemme käsitelleet tänään, jotka koskevat useampia valiokuntia. Kiitoksia kollegat siitä, että olette tulleet paikalle. Edustaja Böge muistutti globalisaatiorahastosta. Ja tähän asti se oli aivan erillinen budjettikohta, johon raha tuli sosiaalirahastosta. Minä olen katsonut näitä mm, Greenbox aikana näitä neuvotteluita ja tuntui siltä, että tästä ei nyt sitten keskusteltukaan. Tämä on aivan äh, jonkinlainen hallusinaatio. Anteeksi, että näin jyrkästi nyt puhun. neuvoston puolelta saatettaisiin johtua sellaiseen tilanteeseen, jossa puhuttaisiin lainsäädännöstä. Rua Markkin ei tule tässä, mutta lainsäätäjänä perustekstissä, kun minä tekstin näin, niin täällä on kysymyksiä ja vastauksia – esitetty ja minä ihmettelin vain, että mikä järki tässä menettelyssä on, mitä nyt noudatamme. Te sanoitte, että jos ei vuoden lopuna mennessä tule sopimusta, niin me jatkamme tätä yksi 1.12. osilla etenemistä. Nyt sitten pitäisi sotien neuvostoa vastaan ja yhtenä yönä sitten Rova Merkel soittaa Blairille ja kaikki asettuu tämän tyyppistä, tämän tyyppistä on ollut joskus olemassa. Ja joskus parlamentti on ilmaissut kantansa näistä sopimuksista, jotka eivät ollenkaan olleet Brysselissäkään. Aivan suoraan sanoen, nyt olemme sellaisessa paikassa, että parlamentin täytyy osoittaa halunsa keskustella. Mitä lisäarvoa on yhteisön budjetista? On kansainvälis- kansallisia strategioita, jotka ovat sitten vaaravyöhykkeessä. Tämän valiokuntamme huolenaiheet tässä kokonaisuudessa, niin niistä olen maininnut, mikä dynamiikka eri valiokuntien välillä vallitsee. Haluaisin kuitenkin mennä vähän pitemmälle, että onko tämä neuvottelulaatikko nyt sellainen, että siellä on keinoja käydä lainsäädäntöneuvotteluja. Tässä jo komissio häivyttää näitä neuvostelun, neuvottelun tuloksia kohesiopolitiikassa. Komissio jo on strategisen kehyksen ottanut esiin, josta normaalitapauksessa ei olisi käyty mitään keskustelua, mutta se on jo jakelussa. Me olemme siis puun ja kuoren välissä komissio toimii niin, että se toimii ennen kuin on tätä lainsäädäntökehystä ja, ja eli siis tässä nyt on kahden suuntaista toimintaa. Vähän pitkään tässä puhuin, mutta minä haluan lausunnon laatia tällä sektorilla. Halusin olla vähän tarkempi. Quels sont les autres collègues qui souhaitent s'inscrire dans ce débat? Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Euh, ei rova Schröterkään, yllättävä. Kons, Serkas. Epp ei ketään. Rova Bauer. No niin, siinä oli sitten puhujalistamme. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um, Kiitos paljon puheenjohtaja. Kuten tässä opimme, tämä on monimutkainen prosessi. Ensin valiokunnat keskustelevat omista aloistaan Libe-valiokunnassa. Ja juuri tuulen yhdestä tällaista alustavasta kolmikantaneuvottelusta siellä aloitellaan. Ja neuvosto tuntuu suhtautuvan melko avoimesti, mutta tämä ei ole ehkä kaikkein hankalin osio tätä kokonaisuutta. Samalla tiedämme, että suurin ongelma liittyy monivuotisiin rahoituskehyksiin keskusteluihin siitä, miten suuret rahmat meillekin alalle tulee. Pahoittelen, että en voinut olla täällä ihan alusta asti, mutta halusin kysyä teiltä sitä, olisikohan järkeväistä jonkinlainen päätöslausumateksti tai muu sellainen, jossa meiltä tulisi nyt hyvin tiukka viesti parlamentin puolelta siitä, mitä oletamme neuvostolta, miten halusimme nähdä tämän koko menettelyn menettelyn. Sen menettelyn pitäisi toimia niin, että samaan aikaan tehdään työtä eli aloilla. Tähän liittyy muutamia riskejä. Se, että ei ole neuvoston kantaa ja neuvostoa kumppanina, kun lähdetään vuoropuhelun tai kolmikantaan. Tai toisena riskinä on se, että saadaan varhainen konsensus neuvostossa ja se on sitten ikään kuin kiveen hakattu ja neuvotteluille ei jää varaa. Eli voisi olla hyödyllistä lähteä neuvottelemaan menettelyistä, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että tämä on reilu ja riittävän joustava prosessi loppuun asti, ottaen huomioon omat erityisvaliokunnat, mutta sitten kokonaisuudessaan monivuotiset rahoituskehykset ja suuren valiokunnan mietintö. En tiedä mainittiinko tämä aluksi, mutta olisi hyvin tärkeää mielestäni keskustella – jo alusta lähtien siitä, minkälainen menettely, neuvotteluprosessi olisi meistä mieleinen. Alexander Serkas, puis Edith Bauer. Serkas seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin eh, omasta sosiaalidemokraattisen ryhmäni puolesta sanoa, että ei pidä unohtaa tiettyjä näkemyksiä. Täytyy pitää eh, tästä neuvottelusta kiinni. Meillä on suuri institutionaalinen debatti tässä meneillään, se joka koskee Lissabonin sopimusta. Parlamentti voisi tässä yhteydessä osoittaa oman kykynsä toimia Lissabonin sopimuksen jälkeen. Jos neuvosto jos neuvosto jättää meille vain eh, sivustakatsojan roolin, niin silloin täytyy määritellä asiat uudelleen. Se olisi eh, hyvin vahingollista EUlle. Sitten täytyy myös ottaa huomioon se, että meidän täytyy toimia tiiminä tässä institutionaalisessa taistossa. Neuvoston pitää hyväksyä se, että se on parlamentin kanssa tasaveroinen lainsäätäjänä. Sosialistiryhmälle on tärkeää, on tärkeää, että on tällainen punainen viiva, jonka, jonka ylitse ei mennä. Pitää soittaa hälytyskelloja heti, kun neuvosto yrittää, yrittää mennä pitemmälle. On eräitä valtion päämiehiä, jotka eivät ymmärrä allekirjoittaneensa Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen, jota täytyy kunnioittaa. Mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen, niin ei pidä unohtaa tätä asiaa. Neuvostohan on allekirjoittanut perussopimuksen. Meillä on hyvin paljon yhteistä politiikkaa, jonka puolesta pitää budjetin kannalta taistella, jotta hankkeita kunnioitetaan. Tulevina kuukausina me tulemme kuulemaan hyvin parlamentin äänen, joka puolustaa Eurooppaa kriisin aikoina, joka puolustaa puol- politiikkaa. Bauer, Sorry for that. Uh, I have a feeling that was, uh, uh Minusta tuntuu, että pääkysymyksen esittää esittivät edelliset kysyjät, erityisesti Rava Beres. Lisäisin vain jotain kysymyksen pätkiä. Miten määrittelisit globalisaation rahaston EGFn e tilanteen budjetin näkökulmasta? Käsiteltäkö myöskin eri politiikkalohkojen ja välineiden koherenssin kanssa? Mutta meillä on iso ongelma valiokunnassamme, mikä liittyy siihen, että maatalouspolitiikan osia tulee EGFn osaksi. En tiedä, ulottuuko kiinnostukseni tähän kysymykseen. Jos näin on, Saisimmeko vastauksen? Um, Elisabeth Schröter. Sitten Elisabeth Schröter. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi asiaa, joista haluaisin puhua. Ensimmäinen on se, että tämä valiokunta on sitä mieltä, että tässä vastuu on hyvin tärkeä monivuotisessa rahoituskehyksessä pitää katsoa, miten, miten nämä eurooppalaiset pilottiprojektit eh, sosiaaliselle eh, sektorille. Täällä on hyvin vähän rahaa näille, näille hankkeille eh, annettu. Me valiokuntana mietimme sitä, että onko tämä instrumentti on sellainen, että parlamentti on valinnut, vaatinut enemmän varoja, niin että onko, onko tässä nyt riittävästi sitten varoja? Eli tässä tarvittaisiin lisäystä. Minun mielestäni tässä vaiheessa on hyvin tärkeää tietää, miten, mikä merkitys tällä instrumentilla on tulevissa neuvotteluista. Se on minun mielestäni sosiaalisten pilottihankkeiden kannalta tärkeimpiä keinojamme. Ja sitten toinen asia on se, että kun konkreettisia neuvotteluja käydään, niin Eikö meidän pitäisi puhua tämän instrumentin lisärahoituksesta? No sitten sisältökysymykset. On kysymys siitä, että mitä rakennerahaston suhteen tehdään. Ja tällä tarkoitan sitä, että jos jäsenvaltiolla on velkoja, niin silloin ei tule eurooppalaista rahaa ja se koskee myöskin rakennerahastojen rahoituksesta. Ja joskus kuitenkin rakennerahastot olisivat ainoa keino päästä ulos vaikeasta tilanteesta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että täällä on tällainen ristiriita, että jos siitä poistetaan varaa, mikä olisi ainoa mahdollisuus päästä uudelleen jaloille – Minua kiinnostaa se, että onko tämä asia mukana neuvotteluissa, neuvotteluissa ja toiseksi, ja minkälainen kanta neuvottelutiiminä tähän kysymykseen on. Kiitos. Etenemmekö samassa järjestyksessä ensin Böge? Ja, vielen Dank äh, für... Paljon kiitoksia kysymyksistä ja ehdotuksista. Edustaja Göns, haluaisin sanoa, että menettelytapa kysymys, miten suhtaudutaan kehitykseen näihin neuvottelulatikoihin ja siihen, miten Euroopan neuvosto niitä esittää. Tämä on kyllä tärkeässä roolissa yhteisryhmässä, miten parhaalla tavalla näihin tulisi suhtautua. Siis että viesti esitetään ja sanotaan selkeästi, että jos Eurooppa-neuvosto tekee tietyn johtopäätöksen, meillä voi olla punainen linja, sanomme mihin asti voimme sopia ja mikä ei meille sovi. Tämä mielestäni hyvin joustavassa menettelyssä pitää työstää, koska kukaan ei oikeastaan tiedä, miten pitkälle Tanska puheenjohtaja valtiona lähtee neuvottelemaan näistä ottelulaatikoista. Ei varmaankaan luvuista, mutta jos on tietyt perusperiaatteet, jotka ovat osana yhteispäätösmenettelyä juuri suurien ohjelmien osalta, kohesio, maatalouspolitiikka, tutkimus, niin silloin lähdetään yhteispäätösmenettelyn substanssiin, eikä kukaan voi kieltää neuvostossa pohtimista ja silloin voidaan toivoa että siellä pohditaan lisäarvoa ja agendaa 2020, jotta on kanta, josta neuvotellut meidän kanssamme. Mutta ongelmana nyt on se, että jos tämä sitten korotetaan jotenkin Euroopan neuvoston päätökseksi, niin silloin tarvitaan yhteispäätösmenettelyneuvotteluita. Ja siksi haluamme jo alusta esittää selkeästi kantamme ja tietystä vaiheesta lähtien tarvitsemme melko tiukan mandaatin. Siksi sanoinkin jo aluksi, että jos saadaan tarjous, joka ei ole riittävä, ja parlamentti silloin sanoo, että me vastaamme tuohon ei, niin minä olen kyllä tällaisen ainakin valmis. Meidän ei tarvitse lähteä neuvottelemaan luvuista, jotka ovat alle vuoden 2013 rajan, kun ne saadaan sopimuksen kautta joka tapauksessa. Se ei ratkaise tietenkään sitten sitä ongelmaa, miten nämä jaetaan, kun on olemassa sellaisia budjettikohtia, joita ei ilman oikeusperustaa voida lähteä ajamaan, mutta suuren valiokunnan kautta voidaan viitata aina siihen, mitä sopimusten kautta joka tapauksessa saamme, jos sopuun ei päästä. Ja silloin vain toimittaisiin eri lukujen pohjalta selkeästi ministereiden eri aloilla pitäisi omata yhteiset intressit parlamentin kanssa, niin ettei näitä kysymyksiä hoideta muulla tasolla, vaan lähdetään yhteispäätösmenettelyyn, jossa otetaan huomioon asiaosaaminen, ei ainoastaan lukujen pohjalta ja sitten joistain muutamasta periaatteesta, joista sovitaan Eurooppa-neuvostossa – No Selkäs on ihan oikeassa. Tässä on kyllä osittain kyse toimielinten välisistä kysymyksistä ja siitä, että Lissabonin sopimuksen jälkeenkin lähdetään ehkä vähättelemään parlamenttia, tätä meidän on vastustettava. Edustaja Bauer kysyi, globalisaatiorahastosta ja maatalouden mukaan ottamisesta. Maatalous ja Ehkä liikennevaliokunnan pitäisi, liikennevaliokunnan kanssa pitäisi keskustella Connecting Europe-aloitteesta ja teidän ehkä maatalousvaliokunnan kanssa. Ehkä jos tämä ehdotus ei käy, niin pitäisi ehkä ehdottaa jotain muuta, jotta voitaisiin ehkä toisen välineen kautta paremmin puuttua volatiliteettiin maataloustuotteiden markkinoilla maailmassa. Jos te sanotte, että neuvottelutuumin pitäisi joissain lainsäädäntöneuvotteluissa jäädä syrjään, niin meillä kyllä on toimivaltaa siinä, että me olemme vastuussa toimielinten välisestä sopimuksesta tai monivuotoisesta rahoituskehyksestä ja teknisesti budjetin kokonaistoteutuksesta. Ja jos sanotte, että tässä on muita asioita, joita meidän pitäisi seurata, niin toki niin teemme yhteistyössä valiokuntien kanssa, mutta sisällöllisiä aloitteita me emme sinänsä tee, se on teidän toimivaltaanne. Muuten tässä sekoitetaan nyt asioita tavalla, jota juuri olimme kritisoineet neuvoston puolella. Edustaja Schröter, samantyyppisesti progressin viitaten. Samoin kuin sanottava, että komission ehdottamissa luvuissa on monia pienempiä, joita ei oikein esitetä, kun ajatellaan, että tässä on rahan hallinnointikysymyksiä neuvoston ja komission välillä, mitkä ovat pilottihankkeita, valmistelijatoimia, mitä toimia ylipäätään eri osioissa on mainittava, niin tässä kyllä vielä jää puuttumaan konkreettiset luvut. Ja tietenkin vielä, jos kaikki nämä lasketaan mukaan, niin meillä on erilainen lukujen rypäs tässä keskustelun kohteena kuin mitä meille on tämmöisessä esitetty. Makrotaloudellinen kysymys minä olen tässä hiukan hankalassa tilanteessa nyt. Toisaalta surevaliokunnassa saatiin aikaan erittäin kaunis sanamuoto, mutta sitten omasta maastani, joka oli menossa vähän samaan suuntaan kuin Kreikka julkisen velan osalta. Ja sitten meidän osa valtiomme Saksassa oli ensimmäinen, joka pisti velkajarrun perustuslakiin. Ja nyt on kyse siitä, että tästä velkajarrusta muuten liittovaltion tasolta ei tätä tukea olisi Schleswig-Holsteinin tullut. Eli ymmärrän kyllä niitä kantoja, joita esitetään myös alueiden komiteasta, mutta – jos haluamme päästä tiettyihin lukuihin ja haluamme tietynlaatuisia ohjelmia, enkä minä puhu nyt näistä makrotaloudellisista varaumista, vaan puhun siitä, mitä ohjelmilla tehdään, mitä asioita painotetaan, miten voidaan vakuuttaa niin kutsutut nettomaksajamaat siihen, että järkevien ohjelmien kautta, jotka eivät ole tiettyjen hallitusten lempihankkeita, vaan joissa painotetaan kasvua ja työpaikkoja. Ja sitten voidaan nähdä, että lopulta kriisien valinnan osaltakin näkyy vihreää valoa, niin voidaan vahvistaa sitä, että tietty varojen käyttö on komission puolelta tarpeen. Eli tällainen yhteys varmasti on keskeisessä roolissa, kun ajatellaan, miten näitä rahastoja – hoidetaan, mitä painotetaan ja mitä tulevaisuuden näkymiä niille annetaan. Jos tässä edistytään, on saatu paljon aikaa ja saadaan myös hyvin perusteltu kanta, kun joudutaan käsittelemään näitä ja ajattelemaan myöskin julkisia mielipiteitä. Kiitos. Minulla ei ole paljon lisättävää ehkä suhtaudun makroehdollistamiseen vähän eri tavalla, mutta kenties nyt tämä ei ole paikka, missä sitä keskustella. Raimerin vastaus kaikkien kysymyksiin oli erinomainen. Kiitos. Hyvä. Meillä on erittäin äh, sopusointuinen neuvotteluryhmä. Toki erimielisyyksiä on. Mä tunnemme nämä harjoitukset. Tässä on sekä elin ulottuvuus että poliittinen äh, ulottuvuus ja nämä erilaiset murtolinjat eivät aina ole samat. Täällä on paljon työtä, mutta tämä on tärkeää harjoitus, että jäsenet tuntevat itsensä osallisiksi näihin suuriin neuvotteluihin. Ja näin te saatte palautetta esimerkiksi meidän valiokunnalta. Te olette käymään monessa valiokunnassa, mutta jos ajattelette seuraavien budjettiin, haasteita. Ja, jos ajatellaan niitä haasteita, joihin EU törmää, jos ajatellaan kansalaisten odotuksia – haaste on erittäin suuri ja lähdemme siitä, että meillä on kykyä laatia hyviä kompromisseja, mutta meillä ei ole sitten pitkien veitsien öitä, vaan isojen summien öitä. Ja teidän päättäväisyytenne tänään osoittaa, antaa toivoa. Kiitos. Bientôt. Bientôt. <laughs> Alors, euh, chers collègues, nous en venons au point suivant de notre ordre du jour et je donne la parole. Euh... No niin, seuraavaan kohtaan siirrymme. Rova Moran Chartier ottaa tässä puheenvuoron. Tässä on tällainen jatkokohdassa viisi. Meillä on luonnos, joka koskee Euroopan sosiaalirahastoa. Tässä olisi kuitenkin nyt syytä vaihtaa vähän järjestystä näissä, tässä esityslistalla. Pyydän anteeksi herra Kosalta, mutta minun täytyy lähteä kello 18 toisiin neuvotteluihin. Ja me olemme herra Kosan luvalla muuttaneet kuusi ja seitsemän kohtien järjestystä ja Rova Hirsch ryhtyy sitten puheenjohtajaksi kello kuusi. Mutta nyt menemme kohtaan viisi. Kiitos puheenjohtaja. Tässä nyt on mietintöluonnos, josta keskustellaan tänään, ja tämä on syntynyt niiden töiden perusteella, jota me olemme sosiaalirahaston tiimoilta tehneet ja jotka liittyvät erilaisiin toimintoihin. Olemme hyvin avoimesti suhtautuneet kaikkiin ehdotuksiin. Aivan aluksi minusta tuntuu, että on tärkeää korostaa sitä, että nämä raportit tai mietinnöt, jotka teille on esitetty, niin niissä pyritään vahvistamaan investointia inhimilliseen pääomaan tänä kriisin aikana. Euroopan dynamiikkaan sillä tavalla, että luodaan uusia työpaikkoja, että e, työntekijät vastaavat sitten niihin tarpeisiin, joita yrityksillä on. Ja tällä tavalla vielä kaiken lisäksi ennakoiden toimittaisiin. Tällainen ennakointi ei kuitenkaan muuta sitä, että me haluamme Euroopan sosiaalirahaston kautta auttaa ihmisiä, joiden tilanne on huono, ja tämä tehokkaalla tavalla ottamalla heidät mukaan työelämään. Ja tämä tehdään sillä tavalla, että uudet teemat köyhyyden vastaisessa taistelussa tulevat esiin. Herätä kohtia täällä on, jotka haluaisin mainita, ne mitkä halusimme tuoda esiin mietinnössä. Meidän mielestämme täysin välttämätöntä ja oleellista poliittisesti on se, että Euroopan sosiaalirahaston täytyy kuulua kohesioon, eh, kohesiostrategian 2020. Ei ole kysymys siitä, että politiikkaa, eh, kohesiopolitiikkaa ryhdyttäisiin purkamaan Euroopassa 2020 mennessä sillä tavalla, että täytäntöönpano hajautettaisiin alueille ilman, että eurooppalainen kohesioajatus pysyy voimassa. Me tiedämme kaikki, että voimakkaita paineita on sen suuntaan, että Euroopan sosiaalirahasto alueellistettaisiin. Sitä on painetta monelta, monelta tasolta kohdistunut. Ja uskon, että eri poliittisten ryhmien välillä on selvä käsitys siitä, että tämä politiikka on eurooppalaista politiikkaa ja kuuluu meidän valiokuntamme toimialaan. Täytyy hyvin hienovaraisesti valmistella näitä muutoksia, joita tarkistuksissa on. No sitten täydentävyys. Me puhuimme äsken tästä asiasta monivuotisessa rahoituskehityksessä, mutta tällainen makrotaloudellinen täydentävyys on asia, josta me olemme puhuneet monissa ryhmissä, niin se on todellakin asia, joka, joka kuuluu tähän elimellisesti. Me haluamme tällaisen makroekonomisen täydentävyyslausekkeen sosiaalipolitiikan kohdassa toteutettavaksi. Tässähän on aina kysymys heikossa asemassa olevista ihmisistä. Sitten tehokkuus ja sosiaalipolitiikan vaikuttavuuden tutkiminen. Sitten selkeys ja ymmärrettävyys, siihen täällä moneen kertaan mm, viitattiin. Euroopan sosiaalirahasto heijastaa eurooppalaista sosiaalipolitiikkaa. Ja meidän täytyy muistaa, että tämä täytyy olla selkeästi havainnoitavaa, varsinkin kriisiaikana sosiaalipolitiikassa. Meidän täytyy lisäksi taistella sen puolesta, että sosiaalirahastoa käytetään maksimaalisesti hyväksi. Kun katsomme, miten näitä varoja käytetään eri jäsenvaltioissa, niin me huomaamme, että maksimaalisesti näitä varoja ei ole hyödynnetty. Erä toiset eh, rahastot käyttävät niitä rahoja, jotka sosiaalirahastosta ovat jääneet käyttämättä. Tämähän ei ole ollenkaan toivottava tilanne nyt, kun kriisiaikoja eletään. Meidän täytyy tällaisia tukipolitiikkoja kehittää, jotta sosiaalirahaston varat tulisivat tehokkaimmin hyödynnettyä. Varojen käytön helpottaminen on myös tärkeää. Maksatusten pitäisi tapahtua nopeammin ja jäsenmaiden pitäisi huolehtia siitä, että osittaismaksatuksia voitaisiin toteuttaa. Ehkä pitäisi myöskin yksinkertaista menettelyitä silloin, kun on pienistä summista kysymys huomaamme usein, että tällaiset pienet hankkeet, jotka ovat melko suppeita ja joilla ei ole mitään tekemistä aluekehitysrahaston kanssa eikä, eikä muiden kanssa, niin tehokkuuden nimissä olisi sääntöjä hyvä yksinkertaistaa, jotta tehokkuutta saavutettaisiin. Tärkeitä asioita, joita olen myös ottanut mukaan tarkistuksiin, on se, että työmarkkinaosapuolet osallistuvat prosessiin. Kun sosiaalirahaston varoja käytetään, niin minä toivon, että se olisi tehokkaampaa ja ehkä voitaisiin yksi osuus jätä työmarkkinaosapuolille sillä tavalla, että ne olisivat moottoreina omalla, omalla tavallaan. Täällä rouva Steinryck. Ähm, hän ei ole nyt enää paikalla, mutta hän puhui näistä mm, rajat ylittävistä kumppanuuksista tehostamisen merkeissä. Ja se on asia, joka myöskin on, koskee sosiaalirahastoa. Ja sitten meidän täytyy vielä olla hyviä käytänteitä, joita keräämme. Tehokasta sosiaalipolitiikkaa tarvitsemme. Ja siksi minä teidän rinnallanne nyt taistelen sen puolesta, että sosiaalirahasto pysyy erillisenä politiikkana, aluepolitiikkaan nähden, vaikka, vaikka se onkin sen kanssa nivelletty yhteen. Kiitos. Anna esittelijälle puheenvuoro ja ensiksi Kinka Gönchille ja sitten Nadia Hirschille. Paljon kiitoksia. Ensiksi kiittäisin Rava Moran Chartierin luonnoksesta Se on hyvin samansuuntainen kuin mitä me työryhmässä ajattelemme yhdessä monessa kohdissa. Heijastaa meidän keskusteluita. Mainitsen vain muutaman asian. Se, että ESF laitetaan poliittisesti etusijalle on tärkeää Samoin, että kohesiopolitiikan osuus ESFstä olisi 25 prosenttia. Olimme samaa mieltä, että tuo osuus on tärkeä. Pitää varmistaa se, että se käytetään noihin tavoitteisiin. Ja kuunneltua niin edellistä kiistaa. Ja suhteessa monivuotiseen rahoituskehitykseen oli tärkeää, että sinäkin vastustit makrotaloudellista ehdollistamista, joka edelleen rankaisisi jäsenvaltioita, jotka jo kärsivät taloudellisista ongelmista. Mainitsit, että työmarkkinaosapuolet olisivat mukana, sosiaalikumppanit valmistelusta seurannassa mukana, ja sitten luettelit ryhmiä, joita ei saa syrjiä. Nämä ovat kohtia, jotka ovat yhtä tärkeitä SD-ryhmälle. Mutta haluaisin selkeämmän muotoilun sanoa, että on tärkeää että eliminoida syrjinnän muodot. Mistä pitäisi sanoa, että mitään ohjelmia, jotka lisäävät segregointia tai syrjintää, niitä ei saa tukea, koska me tiedämme, että tällaisia meillä on ollut. Meillä oli työryhmässä myös pitkä keskustelu tästä temaattisesta keskittymisestä. Ja kysymys on ollut siitä, keskitetäänkö liian vähän, liian paljon johonkin teemoihin. Minusta tavoitteiden luvun määrittämisen lisäksi on kuitenkin tärkeää keskittyä teemoihin. Ja olisi hyvä, jos meillä olisi yleiskuva siitä, missä määrin tämä teemoihin keskittyminen kattaa jäsenvaltioiden muotoilemat uudistusohjelmat, miten yhdenmukaisia ne ovat kansallisten romanistrategioiden kanssa, joita jäsenvaltiolta pyydettiin – työllisyys- ja koulutusstrategioiden kanssa myös. Niin, että mä näkisin, mitä teemakeskittymiä on, vaan että meillä olisi myös yleiskuva niiden suhteesta kansallisiin strategioihin, koska me haluaisimme EU-varojen käyttämistä kansallisten strategioiden tukena sitten, kun varat on hyväksytty käyttöön. Ja minun mielestä tunnuslukujen lisäksi, joita meillä on työllisyydestä ja koulutuksesta, sosiaalinen osallistaminen ja köyhyyden vähentäminen ovat myöskin rahastojen tavoitteita, ja siksi olisi tärkeää kehittää indikaattoreita, jotka mittaavat köyhyyttä ja sosiaalista osallistamista tai mittaavat sosiaalisen syrjäytymisen vähentämistä. Mainitsit myös, että rahat rahastot täydentävät toisiaan. Ja tärkeää täydentää ESF ja ERDF täydentävät toisiaan. Ja tekstissä tämä täydentävyys pitäisi mainita. Sellaiset ohjelmat, jotka saisivat rahoitusta kummaltakin rahastolta, voisivat lisätä näiden rahastojen tehokkuutta. koska kaikkiin tavoitteisiin ei koskaan riitä rahaa. Siinä ensimmäinen kierros me jatkamme. Kiitos Nadia Hirsch ja Elisabeth Schröter. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Omalta osaltani myös sydämelliset kiitokset esittelijälle tästä tärkeästä mietinnöstä. Siinä on tärkeitä seikkoja mukana, joista työryhmässä myös on keskusteltu. Paljon kiitoksia siis todella olen samaa mieltä siitä, että näkyvyys ja vaikutus on tarpeen sosiaalirahaston osalta, jotta kansalainen todella paikan päällä tietää, mitä myönteistä Brysselistä tulee. Harvoinhan tällaista kuullaan, eli näkyvyydestä on huolehdittava edelleen. Myös ehdotukset siitä, että ei pitäisi pyrkiä ainoastaan vähentämään koulupudokkaiden määrää, vaan pitäisi ennaltaehkäistä. Se olisi tärkeää. Ja myöskin koulutus ja koulutuksen yhdistäminen työmarkkinoihin on asia, johon on välttämättä puututtava. Olen myös ihan samaa mieltä, ja tässä käsittääkseni on ihan hyvä komission ehdotuskin, että todella jäsenvaltioiden on annettava varoja näihin hankkeisiin ja sen jälkeen vasta siirretään varoja EU-sta jäsenvaltioihin, koska muuten ongelmana on usein se, että hankkeet tai järjestöt saavat rahat joskus sitten ja hyvin hankala niiden on selvitä sitten ennen kuin nämä maksatukset lopulta tehdään. Tähän on kiinnitettävä huomiota. Tärkeää minulle on myös aihe, joka aikaisemmin osittain otettiin esiin prioriteettien rahoituksesta. Tässä ehdotettiin, että kehittyneiden alueiden osalta 80 prosenttia jaettaisiin korkeintaan neljän prioriteetin varaan. Mielestäni tässä nyt luodaan liian tiukat rajat, joko pitäisi pohtia sitä, voitaisiinko sallia useampi prioriteetti tai sitten prosentin lukua vähentää 80 hiukan. Tämä ei mielestäni ole nyt mitenkään eduksi. Pitäisi katsoa myös suurta jäsenvaltiota, kuten Saksaa. Yksittäisillä alueilla on hyvin erilaisia tarpeita, joten vähän lisää joustavuutta tarvittaisiin. Tämäkin on mielestäni tärkeä seikka. Ja vielä yksi viimeinen seikka. Makrotaloudellinen ehdollisuus. Tiedän, että Tähän suhtaudutaan kriittisesti ja varovainen pitäisikin olla, kun ei haluta rangaista uudestaan niitä, jotka ovat jo heikossa asemassa. Ei se voi olla tarkoituskaan, mutta jos jäsenvaltiot todella kieltäytyvät tässä ponnisteluista velkaantumisen osalta esimerkiksi, pitäisi pohtia sitä, eikö tämän pitäisi olla kuitenkin viimeisenä toimintamahdollisuutena käytössä että näin lähdettäisiin vähentämään. Ei ainoastaan siksi, että joku on velkaantunut. Siis jos nähdään, että hyvää tahtoa hallituksessa riittää, niin tämä aihe ei tulisi mitenkään esikään. mutta jos todella nähdään, että joku ei halua, ja jos hallitus siellä jättää kaikki ehdotukset huomiotta, niin pitäisi pohtia, eikö tässä olisi nyt lisäaskel, jonka kautta voitaisiin painostaa vähän, jotta Brysselin vaatimukset saataisiin läpi. Kiitos paljon. Schröter, et puis la parole. Elisabeth Schröter ja sitten vielä esittelijä. Dank zunächst der Berichterstatterin äh, für ihren Bericht. Kiitos äh, tässä esittelijälle tästä tästä asiakirjasta ja hyvin monia asioita on otettu esiin. Minun mielestäni tässä erinomaisella tavalla on toimittu siihen nähden, miten yhteistyö varjoesittelijöiden kanssa toimii. Se oli todella ilahduttavaa. Kolme asiaa. Ensimmäinen on juuri se, mistä Nadia Hirsch puhui. Tästä oli näistä prosenteista puhetta aikaisemmin päivällä. Jos me haluamme, että meillä on mahdollisuus 25 prosenttia saada läpi, ja siis meillähän on tietty laskutapa, jolla näitä prosentteja lasketaan, ja, mutta jos 25 prosenttia olisi EU-tasoinen eh, taso, mutta jos sitten halutaan sosiaalirahaston sisään allianssimahdollisuuksia rakennettavaksi, niin silloin se, että enemmän tarvitaan tätä joustoa tähän sosiaalirahaston rahan käyttöön. Artiklassa 34 on asiasta mainittu. Tämähän, siis 4.3 artiklassa, se on rakenteellisesti väärin. Minä olen sitä mieltä, että tässä 3.4 kohdassa, kuten Nadjekin puhui, että tässä ei pitäisi puhua investointitasoista, vaan pitäisi puhua tematiikasta. Jos on 11 temaattista pääkohtaa, kuten, kuten tässä sosiaalirahaston asetuksessa on, 8, yhdeksän kymmenen ovat siinä mukana. Ja ne alueet, jotka ovat tarpeellisia jäsenmaille, niin meidän täytyy sanoa, että kohta kahdeksan työllisyys, yhdeksän köyhyyden vastainen taistelu ja kymmenen, joka on kaikkea koulutusta ja sivistystä, niin näille pitäisi 80 prosenttia antaa. Pitäisi olla 16 pääkohtaa. Sitten tämä joustovara ja nämä mm, rajat ylittävät tai kolme, kohdassa 3.4 kohdassa, niin siinä jätettäisiin sitten jäsenmaille varaa. Tämä vastaisi 60 prosenttia vähintään. Voidaan tietenkin myös 96 prosenttia näyttää, käyttää näihin kolmeen alueeseen. Meidän täytyy nyt tosiaankin olla johdonmukaisia ja meidän täytyy näitä alliansseja muodostaa, koska meidän täytyisi parempaa politiikkaa pystyä ESFn kautta toteuttamaan. Artikla 6, si kumppanuuksien rahoittaminen. Tässä esittelijä myös puhui. Minä olen katsonut tätä tarkistusten kohdalla tarkemmin. Tämähän on todella suuri ongelma, mitä tässä artiklassa on. Se, mitä kumppaneilta vaaditaan, niin pitäisi, pitäisi kaiken hallinnon puoleen kääntyä, jotka ylipäänsä ovat tämän asian kanssa tekemisissä. siis tämä on aivan absurdia, että että kaikille pikkuprioriteeteille pitäisi rahaa käydä kärttämässä. Minun mielestäni täällä pitäisi olla tietyt prosenttimäärät, joita hallinnoitaisiin yhdessä kohtaan hallintoa. Muuten tämä ei toimi. Muuten ei mitään kumppanuuksia pääse syntymään. Näitä rahoja ei käytetä ja, ja se ei toimia. Tässä yleisasetuksessa on vaikeuksia, miten ylipäänsä rahoitusta löydetään näiden prioriteettien rahoittamiseen. Siis se on, on koko rakennepolitiikan ongelma, mitä pitäisi pystyä muuttamaan. Sitten artikla 12. I, I, I. Tämä on siis kaupunkipolitiikkaa, köyhyyden vastaista taistelua kaupungeissa. Samalla myöskin rahoitetaan PK-sektoria, sosiaalisia infrastruktuureja, terveysinfrastruktuuria. Eli kaikki nämä niveltyvät toisiinsa. Tässä pitäisi olla mahdollisuus ainakin viiden prosentin projektirahoitukseen. Suurissa kaupungeissa tällainen integroitu hanke etenee paremmin, kun ne päätökset tehdään siellä. Siis aluekehitysrahasto ja sosiaalirahasto, täällä on omat prosenttinsa. koska toisessa rahastossa päätökset voidaan tehdä alemmalla tasolla, sosiaalirahastossa sitten kansallisesti. No niin, sepä siinä. Eh, Kiitos. Äh, pahoittelen tästä paineita, mutta haluaisin esittää kantani yhteistä päätöslausumasta ennen kuin poistun ja Narva Hirschille puheenjohtajuuden. Benarabatu joka on kulttuurivaliokunnan esittelijä tästä tekstistä, haluan myös puhua. Ja sitten rouva esittelijä lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Haluan puhua kahdesta asiasta. Tässä on äh, tässä kouluun liittyvää, koulun jättämiseen liittyvä tarkistus, joka on tarkistus. Haluamme tämän uuteen asetukseen. Nuoriset työttömyyden vastainen toiminta on myös tässä mukana. Sitten pari varaamaa sen jälkeen. Ensimmäinen varaama liittyy siihen, että nykyasetuksessa 2007-2013 mainitaan Equal-ohjelma, joka liittyy työelämän syrjintään, joka ei ole uudessa ehdotuksessa, mikä on sääli. Kulttuuriin liittyen se ei ole prioriteettitavoite, mutta kulttuurin monimuotoinen panos koulutukseen ja työharjoitteluun auttaa osaamisen kehittämisen ja tukee myös luovaa ja kulttuuriteollisuutta ja sosiaalista osallistamista ottamalla mukaan marginaalisia ryhmiä. Ja nämä teemat eivät ole riittävän voimakkaasti mukana. Minusta on olennaista viitata, että kulttuurilla pitää olla paikkansa tässä ehdotuksessa ja esimerkiksi sen artiklassa kolme. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kovasti kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat mukana äh, sosiaalirahastotyöryhmässä ja jotka ovat kuukausia huolellisesti työskenneltävän asian kanssa. Ja me olemme kaikki tätä ryteikköä selvittäneet tätä komission uutta ehdotusta sosiaalirahastoksi. Ja tämä selittää tämä puhua suhteellisen yhteisellä äänellä. Pistin muistin kaikki kommentit, jotka esitettiin erityisesti liittyen tähän 25 prosenttiin, joka olisi politiikalle varattua. joka Rova Gönch totesi, pitää sosiaalirahaston toimissa välttää sitä, että epätasa-arvo lisääntyisi. Ja se on tärkeää, että se tukee kansallisia poliittisia ohjelmia esimerkiksi Romanian ja Kortuksen alueella. Kaikki ovat samaa mieltä, että pitäisi olla köyhyyden poistamiseen liittyviä tunnuslukuja ja että muut rahastot ovat täydentäviä, ja sillä, mutta tietysti sillä ehdellä, että tavoitteet on selkeästi määritelty ja että ne eivät puutu sosiaalisten tavoitteiden toteuttamiseen. Kiinnitin huomiota siihen, mitä Nadia Hirsch sanoi liittyen koulun keskeyttämisen vastustamiseen. Ja sitten tätä pitää nyt sen että tässä nyt aika tiukasti teemakohtaisuuteen ja mietimme, miten tätä voisi vähän joustavoittaa. Ja sitten Hirsch puhui tästä makrotaloudesta ehdollistamisesta, jota voidaan oikeuttaa joskus erityistapauksissa. Meillä on erittäin sosiaalisia tavoitteita kaikkein köyhimmät, heitä ei pitäisi panna maksamaan tuplasti, kun heillä on vaikeuksia päästä työmarkkinoille. Kuuntelin Schröteriä liittyen näihin 25 prosenttia, jotka on varattu kohesiolle, myös kumppanuuksiin liittyen ja temaattisiin keskittymiin. Tässä tämä, rouva puheenjohtaja ottaen huomioon, kuinka paljon työtä me olemme jo yhdessä työskennelleet, varmasti kykenemme etenemään kollektiivisesti. Ehdotan yhteiskokousta varjoesittelijöille, jotta kykenisimme työskentelemään samassa hengessä ja parantamaan yhdessä sitä, mitä voimme yhdessä parantaa. Ja sen jälkeen jokainen noudattakoon sydämensä ääntä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Te painatitte sitä, että täytyy päättäväisesti toimia tällä teemalla, tämän parissa ja liittyy myös Rakkosan mietintöön, joka varmasti sama, kaikilla pitää olla sama teema mielessä – tarkistusten takarajan 16. toukokuuta kello 4. 21. ja 2. kesäkuuta tätä käsitellään valiokunnassa. Kompromissi tarkistuksesta keskustellaan 10. heinäkuuta ja äänestys on myös 10.7. jotta tätä syyskuussa hyväksytään täysistunnossa. sitten kohtaan seitsemän sovitun mukaisesti pyydän anteeksi, mutta esittelisin nyt vain kantani eri tarkistuksista ennen kuin annan puheenvuoron Nadia Hirschille. Kysymys on siis meidän aloitteistamme koordinaattoreina. Ja tämä liittyy aikaisempaan työhön, jota työllisyysvaliokunta on tehnyt, erityisesti turnemietinnön suhteen, mutta ei ainoastaan siihen liittyen ja tämä liittyy siihen, mitä mahdollisuuksia Euroopan unioni tarjoaa nuorille. Ja haluaisimme käyttää komission 16. helmikuuta tiedonantoa. Ja meillä on ollut kuulemisia maaliskuussa ja näitä käytämme sitten etenemisen pohjalta. Täällä on joitakin ehdotuksia, joita en kannata. En tiedä, mitä äänestätte. Huomenna olen Tanskassa. Tällä ajatuksia jotain vilpittömästi kannata. Tässä on tarkistuksia, jotka aiheuttavat polmia, koska ne tavallaan väärentävät, vääristävät viestiämme. Ja säätellään päätöslausen määritosta, niin tärkein viesti liittyy tähän, että meillä olisi takuu siltä pohjalta, mitä jossakin jäsenvaltiossa on, että saa sen se jota voimme tarjota. Tässä voidaan puhua koko päivä ja voimme tehdä asioita, kuten on maita kuten Itävaltaa, Jos on hyvin konkreettisia aloitteita ja merkittävää menestystä, niin ehdotan, että ja muita maita, jotka pyrkivät seuraamaan niin tavalla aloitetta tältä benchmarking pohjalta, voisimme tehdä eurooppalaisen ehdotuksen. tältä puolelta pitäisi edetä. Tässä on joukko tarkistuksia, jotka parantavat päätöslauselmaa, eivät aiheuta ongelmia. Sitten on joukko, jotka aiheuttavat enemmän ongelmia. Ehdottaisin teille Voisin mainita kohdat, joissa pyrin täydentämään tekstiä tai tämän muutoksen Lambertin tarkistukseen neljä. Sitä ehdottaisin pidettäväksi lisäyksenä, joka mahdollistaisi sen, että meillä olisi sitten tällainen niputettu tarkistus tarkistukseen 14 Hirschiltä. Se liittyy sellaiseen kohtaan, jossa meillä on jo Ördin tarkastus, joka menee pitemmälle kuin Hirsch. Ja, ja lähden siitä, että voisimme pitää Hirschin ehdotusta kompromissiehdotuksena. Pikemmin kuin, että tukisimme Örin tarkistusta, jos pitäisimme tarkistusta 14 kompromissitarkistuksena. Sitten tarkistus 23, seuraava Lambertin, tarkist, Lambertin, mutta uskon, että Turunen ottaa ehdotuksen huomioon Lambert puhuu osallistavasta vihreästä ää, työpaikalla olevasta kasvusta – puhuisin kestävästä työpaikasta luovasta kasvasta, koska se kattaa tämän vihertämisen, mutta tämä on enemmän sen mukaista, mitä me ajattelimme näistä investoinneista ja säästöistä, joissa me tämä tulevaisuudessa pyrimme. Sitten tarkistus 28. Halusin ilahduttaa herra Öriä, mutta hän onkin lähtenyt. Ehdotan kohta kohdalta äänestystä sen tarkistuksen ensimmäisen osan ja, ja sen kohdan, toisen kohdan, koska sinähän poistaa viittauksen työmarkkinaneuvotteluihin, jota on vaikea hyväksyä. 21, 31 kohta kohdalta, kohdalta äänestys herra Cabernocin iloksi, jos se käy hänellä. Lisäisin myös tässä suullisen tarkistuksen kohtakohdalta äänestyksen lisäksi. Eli ensimmäinen osa suullinen on vakuuttunut, että yksi tehokas keino työllistää nuoria ihmisiä kohdistuu siitä, että kehitellään järjestelmäisiä muutoksia rakenteellisen työttömyyden poistamiseksi. Kannattaisin sitä Ja vastustaisin sanaa in introducing more flexible labor laws at EU and national level and, eli joustavamman työlainsäädännön käyttöönottoa EUlla ja kansallisella tasolla. Se oli siis tarkistus 31. Ja sitten 52. Unohdinkin tarkistuksen 41 anteeksi. Tarkistuksen 41 liittyy Ferva Hirschin tarkistus, joka vetoaa jäsenvaltioihin, ja minä ehdotan vetoamista komissioon. Ehdotan, että pitäisi tätä Hirschin tarkistusta täydentävänä niin, että verrataan sekä komission että jäsenvaltioihin. Tarkistuksen tekijä on samaa mieltä, joten tätä voidaan pitää lisäksen 41. sitten vi- 49, anteeksi, meillä on vielä kaksi täällä. 49, tämäkin on Lambertin tarkistus, joka viittaa vihreän talouteen. Ehdotetaan kestävää taloutta, jos sopii, näyttää sille oikein hyvä. En ole miettinyt ihan yksityiskohtia, mutta tämä, tämä on hyvin lähellä Kabernoihin 2021, joten voisimmeko huomisen mennessä vähän ää, työstää tätä tekstiä, jotta me saisimme yhden tarkistuksen näistä. Sitten tarkistus 52. Öri. Voisin sen hyväksyä, jos hän hyväksyisi suullisen tarkistuksen, joka ottaa tämän alkuperäisen Undermine, meidän pohjaa vetää komissio siihen, että suositukset jäsenvaltioille julkisen sektoriin kestävän tilanteen luomiseksi eivät tuhoa ja vie pohjaa politiikalta ja niin poispäin. Tätä ehdotetaan. Pyydän anteeksi tätä konekiväärityyliä. Mutta a, tämä johtuu niistä aikarajoituksista, joita meillä on. Ja nyt Rava Hirsch arvioikoon keskustelun tuloksia. Toivotan teille hyvää työtä. Pyydän myös herra Kosalta anteeksi, että en voi olla täällä kuulemassa hänen mietintänsä esittelyä. Mrs. Turunen. Rova Turunen. Kiitos. Joitakin kommentteja haluaisin näistä vihreiden tekemisistä, tekemistä tarkistuksista tehdä. Varmaankin me voimme tämän sana green muuttaa sustainable-muotoon. Sitten minulla on eräitä tarkistuksia, jotka ovat vähän huolestuttavia. Meillä on myös hyviä tarkistuksia, mutta on, on joitakin, jotka haluaisin vähän haastaa. Ensinnäkin numero 11, joka on ECRltä. Täällä puhutaan, että nuorisotyöttömyyden syy on markkinoiden eh, liikkumattomuus ja näin edelleen. Ovatko nämä nyt sitten pääsyyt. No, työmarkkinat ehkä ovat jäykät, mutta en tiedä, onko se, onko se sitten pääsyy. Ja sitten täällä sanotaan myös, että ne maat, joilla on korkeimmat sosiaalituet, niin ensi, ei se pidä paikkaansa, koska esimerkiksi Tanskassa, jossa VKT on korkea ja etuudet hyvät, niin ei, ei tämä pidä paikkaansa. Sitten numero 16 ja 17. ALDE ja ECR, jotka haluavat pyyhkiä pois, että nuoret ihmiset eivät ole vastuussa kriisistä. Miksi näin? E, hehän eivät ole ottaneet riskejä, he ovat ehkä olleet töissä tai koulutuksessa ja sitten tilanne e, tuli huonoksi ja nuorethan ovat kaikkein eniten joutunut tämän kriisin pyörteisiin. En ymmärrä, miksi nämä kaksi ryhmää haluavat tämän maininnan pois. Numero 28. Rova Peres tässä jo mainitsi, että tässä voitaisiin ehkä pitää kohta kohdalta äänestys tämän osalta. Minä en ole samaa mieltä. Minun mielestäni molemmat asiat ovat tärkeitä. Työmarkkinaneuvotteluasia on tärkeä. Mutta EPP haluaa myöskin poistaa sen, että, että tilapäiset työsuhteet kohdistuvat nimenomaan nuoriin. Jos katsotaan OECDn tilastoja, niin suurimmat syyt työttömyydelle ovat se, että he ovat uusia, heillä ei ole kokemusta, mutta myös se, että työsopimukset ovat määräaikaisia. ihmiset lähtevät pois työmarkkinoilta, jos sopimukset ovat tällaisia. Siis nyt vähän menee hitaasti, mutta tällainen näkemys minulla on sitten numero 40, anteeksi 43. EPP haluaa täältä viedä pois tällaisen separate youth heading asian. No miksi? Mielestäni tällainen asia on osa keskusteluja ja tämän taakse pitäisi löytyä konsensus. Ehkä olen vähän väärässä, en tiedä, katsotaan. Kaksi kohtaa vielä. Numero 44. EPP jälleen. Ei halua ottaa nuorten järjestöjä tänne mukaan silloin, kun nuorisopolitiikkaa toteutetaan. Miksi Tämä on aivan ilmeistä, että ihmiset, joita asia koskee, ovat asiassa mukana. Sitten 51 ECRltä. Täällä me halutaan korvata kunnolliset työpaikat sanalla uudet työpaikat. Siis nämä kunnolliset laadukkaat työpaikat, sehän on tärkeä asia, sellaiset työt, missä olosuhteet ovat hyvät. Ja siksi minä haluaisin tämän maininnan täällä pitää. On ihan sovittu siitä, että parempia työpaikkoja, se liittyy nimenomaan työpaikan laatuun, eikä tätä laatukysymystä pitäisi myöskään kriisiaikoina unohtaa. Varmastikin tästä mietinnöstä tulee hyvä ja toivon mukaan, että e- toivon mukaan EPPstä joku vastaa näihin kysymyksiini. Ähm, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten huomenna voimme äänestää ja nyt voimme päättää keskustelun tästä kohdasta ja siirtyä esityslistan kohtaan numero kuusi. Nyt annan esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Kosa, olkaa hyvä. Köszönöm a szót, elnök asszony. Üdvözlöm a... Puheenjohtaja. Minä haluaisin teitä onnitella. Kiitos siitä, että olette edelleen paikalla. On aika myöhäistä vielä, mutta me halusimme keskustella tästä asiasta ja tästä luonnoksesta päätöslauselmaesitys luonnoksesta. Tämä voisi myös olla mietintöluonnos, koska asia on hyvin tärkeä. Minusta tuntuu, että meidän valiokuntamme on kiinnittänyt hyvin paljon huomiota tähän asiaan. Ja tässä on hyvin paljon sitten sitten 84 tarkistusta tehty. Me olemme jo kaksi kuukautta tehneet työtä tämän asian kanssa. Hyvin paljon minulla on ollut keskustelukumppaneita, jotka ovat auttaneet minua tässä valmistelutyössä ja minä haluaisin kiittää kaikkia osallistumisesta. Me olemme pyrkineet harmonisoimaan erilaiset luonnokset, jotka mietintöluonnokset, jotka tähän asiaan liittyvät. Minä haluaisin lyhyesti käsitellä näitä 89 tarkistusta. No mihin ne sitten perustuivat, en tietenkään voi mennä yksityiskohtiin, koska paljon enemmän aikaa siihen tarvittaisiin. Minulla on kuitenkin viisi kohtaa, jotka haluaisin tuoda esille. Ensinnäkin Euroopan komission toimivalta. Uudet lainsäädäntömenettelyt vahvistavat mielestäni liikaa komission roolia. Siihen pitäisi löytää tasapainoa komission vallan käyttöön. Sitten toinen asia on jäsenmaiden sitoutuminen. Tässä varmasti käydään vielä paljon keskustelua. Se on odotettavissa. Kolmanneksi sitten menettelytavat. Uskon, että tästäkin asiasta keskustellaan vielä paljon, koska minun mielestäni monella tavalla tällainen laki, lainsäätö, säädäntöhanke ehdottaa liikaa valtuuksia komissiolle. Sitten vielä tärkeä asia on oikeusvarmuus. Hyvin monet tarkistukset puuttuvat siihen ja sitten viimeiseksi viimeinen kohtani on, on vammaisten asema, joka on minulle läheinen. Tämä lainsäädäntöehdotus, jota käsittelemme, on hyvin tärkeä Euroopan unionissa, koska unionin alkuajoista lähtien tämä seikka on virkistänyt jäsenvaltioiden talouselämää ja se on solidaarisuus. perustyökalusta on kysymys ja siksi lainsäädäntöhankkeiden on oltava hyvin tasapainoisia tältä kannalta katsoen. Mielestäni tulevaisuudessa on syytä vahvistaa eräitä sääntöjä ja vaikka ne eivät nyt tähän lainsäädäntöhankkeeseen liitykään, niin tämä asia on sellainen, jossa toimijoilla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Minun esitykseni kuitenkin on vähän erilainen tässä suhteessa sillä mm, se mitä tulee oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä jäsenmaissa että komissiossa, niin siinä ei ole tasapainoa. Pitäisi tasapainottaa näitä velvoitteita ja oikeuksia. Silloin kun jäsenmaat käyttävät eri resursseja, niin E, ei pitäisi olla liikaa hallinnollista taakkaa. Me olemme monissa valiokunnissa asiaa käsitelleet ja me olemme puhuneet hallinnollisesta taakasta. Euroopan komissio on luvannut meille, että tätä taakkaa kevennetään. Kuitenkin tämä lainsäädäntöehdotus ei sitä heijastele millään tavalla. Minulla on myös itse täällä, olen laittanut tänne mukaan ehdotuksia, jotka tätä taakkaa keventäisivät. Minun mielestäni työtä on vielä tekemättä, koska nämä 89 tarkistusta ovat tiettyihin perusseikkoihin ottaneet kantaa. Ja minä oletan, että edustajakollegani ovat ovat vielä innostuneita tekemään muitakin esityksiä, jotta tämä lausuntoluonnos kehittyisi. Sitten se lähtee toimivaltaiselle valiokunnalle. Ja minä siis odotan koko ajan vielä lisää ehdotuksia. Kiitos. Vielen Dank, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Kiitos paljon Kiitos tästä puheenvuorosta. Nyt varjoesittelijöillä on mahdollisuus ottaa kantaa ensin. Gutierrez Keto, sitten edustaja Schröter ja Köns. Pues, muchas gracias, presidente. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myöskin herra Koshalle tästä äh, tästä lausunnosta. Asia on erittäin tärkeä. Me käsittelemme asiaa, joka on olennainen teollisuus- ja sosiaaliasioiden valiokunnalle. Me ja jos me eurobarometrin tietoja käytämme, niin siellä on kaksi asiaa, jotka menevät päällekkäin ne alueet, jotka eniten saavat tukea, siellä myöskin EUn kannatus on kaikkein voimakkain. Tämän kohdassa politiikan taloudellisen tehokkuuden lisäksi sehän on luonut yli miljoonaa työpaikkaa suoraan ja runsaasti pk-yrityksiä. Tämän lisäksi Rahasto on lisännyt EU-myönteistä asennoitumista. Jos ajatellaan komission ehdotusta kokonaisuudessaan, niin, niin voimme tukea sitä, mutta palaan kysymykseen, joka on tullut monta kertaa iltapäivällä esille, tämä makrotaloudellinen ehdollistaminen. Jos me haluamme, että rahastot tukevat solidaarisesti toimia, niin niin täytyy voida ala tukea alueita, jotka haluavat muiden tasolla taloudellisesti. Vai haluammeko me, että tässä saa meillä väline, jolla pyritään vain budjettikuria luomaan? Meistä on virhe yhdistää Sixpack-lainsäädännön henki, joka on niin tärkeää kuin kohesiopolitiikka. Meidän täytyy säilyttää Euroopan politiikan johdonmukaisuus, eikä vain ajatella markkinoitunnelmia kaikilla ehdotuksilla. ei sosialistiryhmä voi kannattaa vakaus- ja kasvupaketin er- ehdotuksia tässä yhteydessä. Me pitäydymme sillä linjalla, että me emme halua rankaista alueita budjettivaiheiden vuoksi. Me heikentäisimme jo heikompia alueita, emmekä osuisi tällä hallituksiin, vaan kansalaisiin, jotka saavat tukea kohesiorahastoilta. Mistä syystä emme voi antaa kokonaisuudessaan tukea? Olen herra Koshan kanssa samaa mieltä yksinkertaistamisen suhteen. Eli tässä on ikään kuin kaksi ihmistä, koska usein johdanto-osa ja artiklat ovat saman ihmisen laatimia. Ja itse asiassa te teksti sitten monimutkaistuu, koska tässä esimerkiksi lisätään tätä ehdollistamista ja muuta ja kaikenlaista tämmöistä jälkikäteistarkistamista, joka vaan lisää byrokratiaa. mitä myötä kohesiopolitiikan tehostaminen on mahdotonta. Cabe aún más en uno de los objetivos de esto, del marco estratégico común. Mitä strategiseen siihen tavoitteeseen tulee työpaikkojen luomiseen, niin meidän pitää ka- kamppailla työttömyyttä ja syrjäytymistä vastaan, mutta erityisesti meidän pitää luoda työpaikkoja. On ehdotuksia, että alueiden pitäisi painottaa tiettyjä prioriteetteja tiettyjen kriteereiden mukaisesti. Mutta kenties meidän pitäisi ajatella sellaista vaihtoehtoja, että jos alueiden työttömyysaste on yli 10 prosenttia, niiden pitäisi käyttää näitä rahastoja työpaikkojen luomiseksi, työllisyyden parantamiseksi ja kasvun lisäämiseksi. Ajat ovat Euroopalle vaikeita. Meidän viestimme ei pitäisi olla budjettikuri, vaan että meidän pitäisi tehdä kaikkemme työpaikkojen luomiseksi ja jos mahdollista laadukkaiden työpaikkojen luomiseksi. Kiitos. Elisabeth Schröter. Paljon kiitoksia. Minä olen hyvin tarkkaan tutustunut Adam Koshan luonnokseen. Ja olen sitä mieltä, että yksi tärkeä asia tulee tässä lisättyä komission ehdotukseen. Vammaisten asema. Me olemme taistelleet sen puolesta aikaisemmin ja nyt se lisää siis todella tärkeän ulottuvuuden. Mutta kuitenkin sanoisin, että tämä ajatus, että puhutaan alueista, ei puhuta köyhistä alueista, vaan köyhistä ihmisistä ainoastaan. En voi seurata tuota ajatusta. Tällainen kyseenalaistaminen hankaloittaa asioita. Ihmisten rooli tai ihmisten tilanne alueella kyllä voidaan vielä todeta. Jos katsotaan artiklaa 84, niin tässähän meillä on tietyt kriteerit, jotka erottelevat alueita toisistaan. Siis siirtymä alue saa enemmän varoja, jos työttömyys on korkeammalla tasolla. Artiklasta 84 tuo käy selkeästi ilmi. Ehkä siihen voitaisiin vielä lisätä muutakin, jotta näitä valintakelpoisuuskriteereitä voidaan vahvistaa. Ei kuitenkaan niin kuin nyt on esitetty, että tuo koskee sitten kaikkia, koska on nähtävä eroja aluekehityksestä alueen tilanne ja sen vaikutukset henkilöiden asemaan. Minä en tue sitä, että tuo nämä käyttäytymissäännöt sieltä poistetaan. Toisaalta on hyvin tärkeää se, että ne, joita syrjitään, ovat edustettuna ja voivat olla vaikuttamassa suunnitteluun. Ja kaikki, jos nyt kaikki vaikutusmahdollisuudet näin poistetaan, niin vaikutusmahdollisuudet ovat nolla ja siksi en voi puoltaa näitä tarkistuksia. Hän myöskin vastustaa tuota suoritusvarausta, en oikein tiedä mihin se liittyy, mutta olen sitä mieltä, että se luo lisää hallinnollista taakkaa, mutta olisi mielestäni kuitenkin hyvä palkita niitä alueita, jotka toteuttavat hyviä ohjelmia. Hänen kanssaan on kuitenkin samaa mieltä siitä, että rangaistus tai maksatusten keskeyttäminen on todella ongelmallinen ajatus. Meidän pitäisi tässä keskittyä ainoastaan mahdollisesti palkitsemiseen. Ja sitten ehdot ja ennalta arviointi. Minulla on tässä nyt omat varaamani. Kyse on siitä, että jäsenvaltiolla pitää olla ohjelma esimerkiksi miten vammaiset pääsevät jostain laitoksesta tilanteeseen, jossa heidät voidaan integroida työmarkkinoihin. Ja sitten puututaan siihen, miten näitä varoja voidaan käyttää. Meidän pitää tietää, mihin näitä varoja käytetään, joten minä puollan tällaista eksanten En siis voi olla tässä hänen tarkistustensa kanssa samalla linjalla. Kiitos. Kiitos. Inga Köns. Köszönöm a szót, most magyarul beszélnék, hogy az Ádámmal közös nyelvünket. Kiitoksia. Minä puhun samaa kieltä kuin Adam ja käytän hyväkseni kaikkia niitä etuja, joita tästä syntyy. Täällä on hyvin tärkeitä asioita tässä Adam Kosan mietinnössä. On hyvin tärkeää, että tämä sisältö vastaa sitä, sääntelyä, jota sosiaalirahaston säädöksissä on, ja että nämä asiat toimivat saumattomasti yhteen. On tärkeää, että molemmissa teksteissä on samat asiat. Pitää vuoropuhelua jatkaa hyvin tiiviisti. Muutaman kommentin haluaisin tässä tehdä. Tästäkin luonnoksesta näkyy, kuinka uudis kansalliset uudistushankkeet liittyvät eh, rinnakkaisina tähän tekstiin ja miten tämä liittyy muihin ohjelmiin, jossa köyhyyden vastaista taistelua käydään romanien asioihin, työttömyysasioihin. On hyvin tärkeää, että näistä rahast- näitä rahastoja käytetään tehokkaalla tavalla. Panin miele- mielikseni merkille myöskin, että tarkistukset eh, ottavat huomioon vammaisten eh, tilanteen ja on tärkeäkin tärkeää se, että tasapaino säilyy silloin, kun ihmiset ovat tasa-arvon kannalta huonossa, huonommassa tilanteessa. Näitä rahastoja ei voida voida käyttää kaikenlaisen epätasa-arvon torjumiseen. olemme todenneet, että on olemassa tapauksia, joissa rahastoja ei voida käyttää poistamaan köyhyyttä tai kouluun liittyviä vaikeuksia. No sitten tässä tarvitaan myös täydentäviä toimia, sillä usein olemme huomanneet, että rahastojen käyttö on tehokkaampaa, jos niitä käytetään yhdessä muiden varojen kanssa. Joten täytyy vielä keskustella Adamin kanssa näistäkin asioista. Elisabeth Morin, Merci, madame la... Kiitos, puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää Adam Koshakia työstä. Hän on tehnyt kiinnostavia tarkistuksia, kuten kollegat ovat todenneet. En puhu sitä sen enempää. Haluaisin puhua työmenettelyistä. Näemme, että nämä kaksi mietintöä täydentävät toisiaan ja ne pitää nivoa toisiinsa, jotta niiden suositukset löytyvät toisista – kummastakin, että kumpikaan ei jätä tyhjiä aukkoja, että kaikki olisi johdonmukaista. Joten ehdottaisin työryhmä, eli Kossan työryhmä, esittelijä ja varjostelijä ja sitten ja sosiaalirahastotyöryhmä, joka on jo työskennellyt, voisivat tavata jotta käytäisiin yhdessä läpi kummatkin mietinnöt. Että voisimme olla varmoja siitä, mitä valiokunnasta lähtee. Koska loppujen lopuksi kysymys ei ole poliittisista ryhmistä. Me olemme nähneet, että meillä on samanlaiset näkemykset. Kysymys on meidän työstämme suhteessa siihen, mikä tulee muista valiokunnista, Rova Beres totesi ennen lähtöön. Ja että meillä kaikilla on voitettavana, jos meillä on vähän yhteistä aikaa. Sitä mä ehdottaisin työskentelytavaksi. Zum Abschluss wollen Sie, äh, Herr, vielä haluatteko esittelijä vielä pitää yhteenvetopuheenvuoron tässä lopuksi. Először szeretném megköszönni mindenkinek a hozzászólást. Összi... Aluksi haluaisin kiittää teitä kaikkia puheenvuoroistanne ja olen hyvin iloinen siitä, että konkreettisia parannusehdotuksia on tullut minulle. Te olette jo nähneet sen työn perusteella, jota on tähän asti parlamentissa tehnyt, että minä otan mielelläni muidenkin näkemykset tähän mukaan. Minä haluaisin kertoa, miksi minä haluaisin tämän, nämä käytännössäännöt pois. Siitä tuli kysymys. No ei minulla ole mitään ongelmia sen kanssa varsinaisesti, mutta ennen tätä lainsäädäntöä luonnosta pitäisi Nimittäin ohjelmien toteuttaminen ei ole ihan selvää kaikissa vaiheissa. Euroopan sosiaalirahasto ja tämä lausuntoluonnokseni on sellainen, että meidän pitäisi toimia yhdessä. kun tarkistuksia tehdään, täällä on kaksi määräaikaa ja niiden välillä on yksi viikko. Enkä usko, että täällä mitään ongelmia tulee olemaan näiden kahden ryhmän yhdistämisessä, jotta voimme tarkistuksia sovittaa toisiinsa sillä tavalla, että työ tarkentuu. Minun mielestäni kahden tekeillä olevan hankkeen pitäisi heijastaa samoja asioita. Tehkää ehdotuksianne. Minä aion rohkeasti tätä työtä tehdä. Ja haluaisin sanoa, että Ehkä tämä vammaisuuskysymys on saanut vähän liikaakin huomiota eh, tekstissä, mutta nyt kuitenkin minulla on ollut eh, hyvä mahdollisuus siitä eh, puhua. Ja toivon, että kaikki muutkin asiasta kärsivät ryhmät olisivat tässä nyt mukana. Dank. Um... Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta vielä ja näin olemme päässeet esityslistan loppuun tänään. Regi valiokunta on vastaava valiokunta ja me olemme pyytäneet lausunnon päättämistä, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty. Tarkistusten jättämisen määräaika 23. toukokuuta kello 12.10. heinäkuuta äänestetään sitten työllisyysvaliokunnassa. Kiitos, kokous on päättynyt.